Chers collègues, je vous propose de prendre place, que nous puissions... Hyvät kollegat, käykää istumaan, niin voimme aloittaa kokouksemme. Tämä on erittäin tärkeä. Jatkamme esityslistan käsittelyä ja haluaisin kohdassa yksi, eli esityslistan hyväksyminen, tiedottaa muutoksista. Eli seuraavat muutokset kohta 13. Kostelosin lausunto EU 2011 kehityspolitiikka, se käsitellään ennen kohtaa 12. Eli keskinäisen Euroopan yhtiön yhtiöjärjestys, sitä ennen käsitellään siis kohta 13. Schütter, jos hän on silloin täällä siis paikalla. Sitten äänestykset. Kohta 22 ja 23. Nämä sitten lykätään kylm- kokouksen, joka pidetään 10. heinäkuuta. Jos ei ole vastalauseita, niin esityslista on siis hyväksytty. Ja tämä kokous lähetetään internetissä siis kolme, kohta kolme. Annan Jutta Steinrykille puheenvuoron. Hän voi meille ilmoittaa, että mikä on hänen kantansa tarkistuksista. Sur les amendements de compromis. Eli siis kyseessä on kompromissitarkistukset. Äh, Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Me olemme kaikki työskennelleet paljon tämän asian kanssa. Kokoonnuimme useampaan kertaan ja meillä oli erittäin intensiivinen keskustelu ja olen tyytyväinen siitä, että olemme saaneet paljon kompromisseja aikaiseksi. Olemme tehneet kovasti töitä tämän asian parissa ja tulos on erittäin myönteinen, näin voidaan sanoa. Kaikkien osapuolten osalta olemme työskennelleet sen puolesta, että voisimme parantaa joitakin asioita, joita on kritisoitu valiokunnassa. Erityisesti se, että komissio ei ole voinut luoda ikään kuin yhteistä puitteista tai kehystä tälle pohjalle. Olemme työstäneet tätä, katsoimme sosiaalista integrointia, siihen liittyviä kysymyksiä, lisäksi työllisyyttä, hyvien työpaikkojen luomista. Meillä on ollut yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja komission kanssa. Olemme pyrkineet kattamaan koko ohjelman arvioinnin ja täytäntöönpanon. Progressin. Progressia, progressin lisäksi olemme laajentaneet tätä koko ohjelmaan. Olemme orientoitunut näet itsemme parlamentin horisontaalisen päätöksen mukaan hyvin laajasti keskustelimme määritelmistä, sosiaalisista yrityksistä, sosiaalisista innovaatioista, sosiaalisista kokeiluista. Ja täytyy olla selvää, mitä varten tätä veronmaksajan rahaa käytetään, mihin näin yksi, tämä yksi miljardi euron pitäisi mennä. Myös vaikeassa kysymyksessä otetaanko käyttöön ö, tällainen sosiaalinen merkintä, ö, niin siitä pääsimme yhteisymmärrykseen ja ö, tuemme näitä aloitteita progressin alla. Katsoimme, että varmasti tiettyjä tärkeitä kysymyksiä tuetaan ja olen erittäin iloinen tästä aloitteesta, että luodaan yhteinen uusi toimintalinja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Ja toivomme, että jos neuvosto todella ottaa tämän nuorisotyöttömyyden vakavasti, niin silloin se pystyy sen osoittamaan antamalla monivuotisten rahoitusnäkymien neuvottelun yhteydessä riittävästi määrärahoja tälle asialle. Voimme saavuttaa tavoitteet ainoastaan, jos määrärahoja lisätään. Otimme nämä työmarkkinaosapuoli periaatteen mukaan työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajien tulisi olla sosiaalirahaston periaatteiden mukaisesti mukana päätöksenteossa kaikilla tasoilla. EUn tasolla tämän tulisi tapahtua strategisen elimen kautta. Tämä on tärkeä viesti sen suhteen, että ylläpidetään näitä raja ylittäviä kumppanuuksia. Euresin kautta Nämä pitää meidän mielestämme rahoittaa, koska muuten ja kaikki merkit jäsenvaltioista osoittavat sen, että nämä saavat, eivät muuten saa rahoitusta, jos kaikki menee ainoastaan sosiaalirahaston kautta. Ja toivon, että kaikki ryhmät tukevat meitä, jotta Euresin kohdalla saamme myös lisämäärärahoja tähän ohjelmaan, jotta tämä ei ole pelkästään tahdon ilmaus, vain siihen liittyy myös määrärahat. Olemme tehneet hyviä kompromisseja, olemme antaneet tälle ohjelmalle puitteet, olemme olleet paljon konkreettisempia kuin mitä komissio oli ehdotuksessaan, mikä on myös tärkeää, jotta saadaan selkeä ähm, tavoite ja selkeä tie tuohon tavoitteeseen. Kiitoksia vielä tästä rakentavasta yhteistyötä. Kaikki ovat tehneet paljon työtä ja tästä haluaisin kiittää. Toivon, että huomenna äänestystulos on myönteinen. Neuvosto muuten huomenna ottaa myös eh, ensimmäistä kertaa kantaa asiaan. Kiitoksia. Merci, Monsieur Boulan. Kiitos sitten Boulan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Juttaa erittäin tiiviistä, intensiivisestä, hyvästä työstä ja kiittäisin myös muita varjoesittelijöitä, koska meidän keskustelu on ollut varsin vilkasta ja tuloksellista lisäisin vain vähän, koska on näin paljon näitä kompromisseja, että todellakin kohdat, jotka hän otti äsken esille, me yhdymme pitkälti niihin. Me haluaisimme korostaa paikallista työllisyyttä eikä priorisoida liikkuvuutta, joka tässä kontekstissa meistä ei tunnu prioriteetilta, paitsi kahdessa kohdassa rajatulittavat yhteydet, ja jos on ensimmäinen eurostyöpaikka kyseessä, me olemme halunneet pikemminkin korostaa progress-puolta ja mikrorahoitusta, sosiaalisessa yrittäjyydessä tukea pk-yrityksille, koska nehän eniten työpaikkoja luovat kuitenkin, kun ajatellaan näitä prosenttiosuuksia, joista keskustelimme, meillä on vielä yksi kohta, joka pitäisi selittää EPPn sisällä, niin kuin tulemme tänään tekemään. Tämä koskee summaa, jonka komission on 5 prosenttia, jota aiotaan vähentää 2 prosenttiin, ja 3 prosenttia sitten jäisi jaettavaksi, ja EPPssä me päätimme laittaa ne mikrorahoituksen. Tulemme keskustelemaan tästä uudestaan tänä iltapäivänä ja näin sitten, jos todellinen ongelma liittyy rajat ylittävään toimintaan, me tulemme tukemaan näitä kysymyksiä näillä kolmella prosentilla mieluiten, mutta en voi kuitenkaan ennakoida IPPn e tekemää päätöstä. Muun osalta Rova Steinruk on ihan hyvin jo todennut asiasta, miten tämä ohjelma on varsin kattava. Hän on lisännyt tähän nuorisoinnovaatio-osuuden ja mielestäni tämä on hyvä vastaus työllisyyskysymyksiin tällä hetkellä. Sama koskee innovointia, sosiaalista muutosta. Kiittäisin myös muita varjoesittelijöitä siitä, että ovat hyväksyneet meidän ehdotuksiamme ehkä hiukan omaperäisiä ehdotuksia, mutta toivon, että nekin toimivat hyvän suuntaan edistävät sosiaalista edistystä näissä pilottihankkeissa, joita olemme ehdottaneet. Thank you very much. And first of all... Kiitos erittäin paljon ensinnäkin. Paljon kiitoksia esittelijälle. aina valiokunnassa ja parlamentissa sanotaan, että kiitetään esittelijää ja varjoesittelijöitä. Yleensä on syytäkin tähän, mutta tässä erityisessä tapauksessa esittelijä on todella pyrkinyt ottamaan huomioon kaikki ryhmät ja samanaikaiseksi yleisen sopimuksen näistä eri ehdotuksista. Tämä on vienyt paljon aikaa ja työtä, joten kiitos erittäin paljon tästä. Yleisesti me tuemme tätä. On kuitenkin muutamia pieniä kysymyksiä vielä auki. En nyt mene yksityiskohtaisesti kohtiin, koska esittelijä on jo sen tehnyt, mutta haluaisin vain korostaa, ja esityksessäni minä korostan näitä asioita ja haluan sanoa todella, että 99 prosenttia on sellaista, johon olemme erittäin tyytyväisiä, mutta ihan pari kommenttia tarkistuksiin. Niin kun ajatellaan tätä yhdenmukaista vertailua veroasioissa, tämä on sellainen asia, johon haluaisimme kiinnittää huomiota. Sitten tarkistus, jossa puhutaan kriisistä, on käsitelty näissä viimeisimmissä kompromisseissa. Eli meidän ei pitäisi viitata tähän kriisiin siten, että se olisi vielä olemassa 2016 tai 2017 vuosina. Sitten puhutaan tässä sosiaalisesta hallinnosta, social governance, tämä on uusi termi. Ja tämä on todella haluttu tekstiin. Me tuemme sitä, mutta haluamme vain sanoa, että tuemme kompromissitarkistusta, mutta tämä on uusi termi ja meillä on joitakin huolenaiheita tämän osalta. Lisäksi tarkistus QQ. Tässä puhutaan työntekijöiden oikeuksista. Meidän pitäisi EUn tasolla puhua, siis pitäisi puhua enemmänkin EUn tasolla, eikä siitä, että tämä, tätä käsitellään koko Euroopan aajuisesti. Tämä pitäisi uudelleen muotoilla, mutta me kyllä tuimme tätä, mutta se voitaisiin todella muotoilla paremmin. Sitten viime, viimeinen kohta. Tarkistus LLL emme vastusta sitä, mutta tässä on melko pitkä lista. Esimerkiksi sosiaalisen talouden toimijat on otettu mukaan. Minä kyllä tuen sosiaalista taloutta, mutta meidän pitää todella kohdentaa paremmin, koska jos tässä on pitkä lista ihmisistä, niin tässä on sellainen riski, että tämä ikään kuin hajoa emmekä saavuta tavoitteita. Nämä ovat pieniä asioita, eh, lukuun ottamatta tätä veroasiaa, mutta muuten haluaisin kuitenkin onnitella esittelijää hyvästä työstä, erittäin hyvästä mietinnöstä. Kiitos. Ähm, madame Deli, puis Madame Timmer. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Omasta puolestani haluaisin myös onnitella Rova Stein Rukkia hänen laadukkaasta työstään. Me olemme tehneet, meillä on erittäin hyvät suhteet, yhteistyösuhteet koko tämän työn ajan eri varjo ja esittelijän kanssa, ja tästä haluan esittelijä juuri onnitella. Tietysti on valtavasti kompromisseja, joita on laadittu, ja olen iloinen siitä, että tämä ohjelma valaisee tätä suurta haastoa, joka edessä on, nimittäin vastainen taistelu ja sosiaalinen syrjäytyminen. Me todellakin korostamme sitä tässä ohjelmassa juuri samalla tukien työmarkkinaosapuolten kansalaisjärjestöjen toimintaa ja pyrimme vahvistamaan kokeilupuolta sosiaalisissa kysymyksissä. Tämä on ensimmäinen aspekti. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, on, että ihan totta, on ollut hiukan vaikea löytää määritelmiä sosiaalisen innovoinnin ja niin edelleen. Mielestäni niin tämän päivän kompromissi on tyydyttävä. Ja ihan lopuksi vielä kiittäisin tästä hiukan poliittisesta innovaatiosta, kollektiivisesta älykkyydestä koskee neljättä pilaria, jossa käsitellään aivan erityisesti nuorisokysymyksiä. Mielestäni Tätä todella pitää korostaa, sikäli kun nuorten tilanne vähän kaikkialla Euroopassa on todella surkea, katastrofaalinenkin, ja nuoret todella tarvitsevat Euroopan parlamentilta tukea, jotta hekin saavat kokea myös tällaisia myönteisiä aloitteita. Tämä on todellakin aivan oma pilari nuorille, jotta edistettäisiin työllisyyttä, työllisyystakeita, taattaisin tavallaan myös tällainen eurooppalainen unelma. Se on todella hyvä asia, tällainen kokonaisuudessa tätä työtä ja haluan tosiaan kiittää yhteisesittelijöitä ja pääesittelijäämme. Zimmer, Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin hyödyntää tämän mahdollisuuden kiittääkseni eh, edustaja Steinbrückia erinomaisesta työstä. Eh, kuitenkin oli kyse 392 tarkistuksista 125 kompromissitarkistusta siitä tehtiin. Tämähän on ensimmäinen eh, kerta, että hän tekee tällaista lainsäädäntöä mietintöä, siksi onnittelut Rova Steinrykille. Tämä on ollut valtaisa työ. Olen samaa mieltä siitä, että se, mitä komissio on jättänyt täältä pois, nimittäin antaa omalle ehdotukseen konkreettinen suunta ja rakenne, se on tässä saatu paremmin esiin. Ja tältä pohjalta nyt ylipäätänsä voidaan edes tehdä jotain työtä. Minun ryhmäni, vaikka se joissain useissa kompromisseissa ei itse näitä kompromisseja ole tehnyt, niin se aikoo kuitenkin niitä tukea äänestyksessä. Erityisesti niissä kohdissa, joissa on kyse sosiaalisista yrityksistä, niin niissä katsomme hyvin tarkkaan, miten käsittelemme tätä kompromissia. Tämä keskustelu sosiaalista yrittäjyydestä on mielestämme vähän kriittisempi kuin mikä näissä kompromisseissa tulee esiin, erityisesti koska tämä paradigman vaihdos, jonka komissio on luonut, tässä kyllä näemme sen, koska tähän mennessä ero yksityisten ja julkisten palvelujen välillä kyllä aina hyväksyttiin. Tämä on se paradigman muutos, jonka me tässä näemme, mutta näemme kyllä myös paljon myönteisiä asioita, jotka ovat nousseet esiin näissä tarkistuksissa ja joita esittelijäkin on myös ehdottanut ja haluaisin y- kokonaisuudessaan kiittää siitä, että nämä aloitteet rajat ylittävästä liikkuvuudesta on otettu mietintöön mukaan. Me pidämme tätä erittäin kiireellisenä asiana ja myöskin kysymys, joka liittyy kumppanuusperiaatteeseen muun muassa, että EUn tasolla luotaisiin tällainen neuvoa antava elin. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Thomas Mann. Paljon kiitoksia. Olen iloinen siitä, että oltiin niin samaa mieltä kompromisseista. Jutta, tässä on kyse lainsäädäntötekstistä. Tässä on kyse muustakin kuin vain päätöslauselmasta ja äh, tahdonjulistuksesta. Siksi on tärkeää, että yksityiskohdat ovat kunnossa ja kun nyt sitten katsotaan, mikä tulos on, niin kyllä se on kunnioituksen arvoinen. Ensinnäkin äh, mielestäni on erityisen tärkeää, tämä on ehkä vastaus siihen, mitä edustaja Harkin äsken sanoi, että työmarkkinaosapuolet ottaa mukaan. Minun mielestäni on tärkeää, että sanomme, että äh, ei vain, että tulkaa nyt tänne saman pöydän ääreen, vaan että otamme heidät mukaan rakenteisiin, kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolet ja monet muut yhteiskunnalliset elimet, niillä on tärkeä rooli tässä. Meidän täytyy tämä vuoropuhelu rakentaa. Se on tärkeä askel. Emme ehkä pidä kaikista järjestöistä, mutta eivät kaikki järjestötkään pidä meistä. Eh, ei sillä ole väliä, meidän on vain kestettävä se ja jos lopputulos on järkevä, niin kyllä se on ihan hyvä ajatus. Sitten mitä tulee nuorisotyöttömyyden, vihdoinkin ei pelkkää sanahelinää, vaan sanomme, että komission täytyy nyt todella vapauttaa määrärahoja. Ei niiden tarvitse olla mitään uusia määrärahoja. Määrärahoja voidaan siirtää äh, eri budjettikohdista. Meillä on painopistealioita ja meidän täytyy pitää kiinni niistä. Työllisyysvaliokunnassa olemme usein sanoneet, että me halua jättää ihmisiä yksin Eh, voi sanoa, että joku kuuluu johonkin menetettyyn sukupolveen. On tärkeää, että olemme paikalla. Sitten nämä EURES-rajakumppanuudet eh, EPPssä haluamme vielä keskustella tästä. EURES on kyllä erittäin tärkeä. Nämä rajat ylittävät kumppanuudet, joita meillä on, ne ovat erittäin tärkeä elementti osoittaakseni, että meillä on eurooppalaista lisävarvoa EURESin edistämisen kautta. Ja rahoitusmahdollisuudet ovat selvät. Kyllä komissiolla on mm, rahoitusvarantoja ja niitä voidaan käyttää siihen. Ei tarvitse luoda mitään uutta budjettikohtaa. Joten mm, todella haluaisin, että tämä EURES-kumppanuus voisi jatkua. Olemme saaneet hyvin paljon huolestuneita kirjeitä EURES-kumppaneilta, jotka sanovat, että jos tämä ei jatku, niin sitten tähän astinen menestystarina on vaarassa. Toivottavasti huomenna pääsemme yhteisymmärrykseen monista asioista ja se tosiseikka, että näin paljon kompromissitarkistuksia on saatu aikaan, tarkoittaa, että monet ryhmät ovat pystyneet tekemään yhteistyötä. Tämä yhteistyö varjoesittelijöiden ja esittelijän välillä on toiminut uskoakseni oikein hyvin. Paljon kiitoksia. Toivottavasti tämä näkyy myös huomenna äänestyksessä. Flot de louanges et de compliments pour notre rapportrice kuinka paljon esittelijä saakaan tässä nyt kohteliaisuuksia. Ähm, kyllä hän on sen äh, ansainnutkin. Tämä on hyvin äh, rakennettu prosessi, joka on tähän auttanut. Äh, kyllä siinä on ero, äänestämmekö huomenna 300 tarkistuksista ja sitten tulee joku sattumanvarainen lopputulos vai saadaanko useiden tapaamisten ja neuvottelujen kautta tällainen johdonmukainen ehdotus, jossa meillä on selkeä kanta, joka on yhdessä työstetty ja joka varmasti sitten saa enemmistön tällä valiokunnassa, koska kaikki ovat tuoneet panoksensa tähän ja monta tärkeää yksityiskohtaa on otettu mukaan. Ja uskon, että tällä on merkitystä neuvotteluille. Tiedämme, että tämä väline on ikään kuin vaarassa myös monivuotisissa rahoitusnäkymissä ja me haluamme huomioida tarpeet, joita väestöllä on Euroopassa, erityisesti mitä tulee nuorisotyöttömyyteen. Haluan nostaa euroskumppanuudet esiin ja rahoitusjaon euroskumppanuuden suhteen. Mielestäni tämä on oikea tapa toimia. Tämä, hän otettiin varauksesta ja tämä osoittaa, että tällaiselle käynnissä olevalle tehtävälle asetamme enemmän merkitystä kuin varaukselle. Se on mielestäni tärkeää. Toinen asia, sitä me emme voi tukea, nimittäin että olisi jonkinlainen määritelmä sosiaaliselle innovoinnille. Tausta tässä on se, että sosiaalinen innovointi on kokeilumuotoinen alue, ja jos me määrittelemme sen, niin silloin me rajoitamme tätä aluetta. Kaikki muut mietinnön puitteet, kuka saa määrärahat, miten määrärahat jaetaan, prosenttiosuudet, painopistealueet. Tämä on kaikki ok. Tämä selkeästi asettaa puitteet sille, että määrärahoja voi käyttää mihin vaan, vaan nimenomaan tähän välineeseen, mutta innovointivälineen rajoittaminen innovoinnin määrittämisellä, kun me emme ollenkaan voi tietää, mitä seitsemän vuoden kuluttua tapahtuu. Ja kriisihän osoitti, että usein tulee yllättäviä asioita, joihin meidän on reagoitava nopeasti, niin sitä me emme voi tehdä, jos meillä on tällainen määritelmä. Siksi haluaisin kysyä teillä, oletteko varma, että haluamme eh, näin tehdä. Tämähän on lisä, joka on tähän laitettu, eikä se välineen kannalta ole tarpeen. Eh, ja en tiedä, haluammeko tällä tavoin todellakin rajoittaa tätä välinettä. La, puis Madame Sinclair. Obrigada, senhora presidente. Eu também gostaria de... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös alkaa eh, toistamalla hiukan kollegoja, jotka tässä onnittelivat esittelijää. Mielestäni esittelijä on tehnyt erinomaista työtä, todella. Tämä on erittäin tärkeä mietintö, niin kuin suuri määrä tarkistuksiakin osoittaa. Ja kompromissien määrä on myös merkittävä. Haluaisin kiinnittää huomionne tarkistuksiin, joita naisten valiokunta on esittänyt lausuntonsa kautta ja mielestäni ne ansaitsevat kyllä esittelijän tuen ja samoin koko valiokunnan tuen. Euroopan unionin pitäisi sopeuttaa lainsäädäntöpuitteensa uusiin tarpeisiin, joita on olemassa, noudattaen älykkään lainsäädännön periaatteita ja ottaen myös huomioon uudet riskit työntekijän suojelulle, terveydelle. Meidän ei pitäisi unohtaa myöskään tarvetta tasapainottaa työ ja perheelämä yhteen sekä miesten että naisten kohdalla. Me myös puollamme sitä, että ohjelmassa otetaan huomioon työolojen parantaminen. Siihen täytyy saada enemmän joustoa, luoda tukipalveluita, joilla tuetaan tosiaan perheelämää ja parannetaan tukitoimia ajatellen vanhempainlomaa, äitiyslomaa, isyyslomaa. Meidän pitää myös tukea naisten yrittäjyyttä, sitä pitäisi todellakin rohkaista ja käyttää avuksi mikrorahoitusta, mikroluottoja. Näin voidaan saada enemmän naisia työllistetyiksi niin kuin EU 2020 strategiassakin toivotaan. 2010 parlamentti ja neuvosto loivat mikrorahoitusvälineen, joka on keino rohkaista naisia yrittämään ja myös keino toimia köyhyyttä vastaan. Vielä lopuksi on ratkaisevaa, ratkaisevan tärkeää, että sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy tässä mietinnössä, kun pyritään kohti sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita, koska naiset ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja siksi heidän osansa on tärkeää myös tässä sosiaalisessa innovaatiossa ja muutosasiassa. Kiitos. Thank you, um, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijää kaikesta työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön osalta. En ole ehkä samaa mieltä kaikista asioista, mutta todellakin työtä tässä on tehty. Nämä asiat ovat hyvin tärkeitä asioita yhdistyneelle kuningaskunnalle ja myös koko Euroopan unionille. Ongelma on kuitenkin EUn lainsäädännön täytäntöönpano ja yhdistyneessä kuningaskunnassa meidän hallintomme, hallituksemme on ottanut käyttöön Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka on paljon tiukempi kuin mitä muut kumppanit ovat tehneet Euroopan, Euroopassa. Ja EUlla ei ole mekanismia, jolla se saisi muut EU-maat tälle samalle tasolle EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja tämä sitten koituu pk-yritysten ja työpaikkojen kohtaloksi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa pienet yritykset eivät saa rahoitusta, mikrolainaa ja muita, mutta jälleen kerran hallituksemme tuntuu olevan enemmän tekemisissä EU- kysymyksissä ja tukee komissiota enemmänkin kuin brittityöntekijöitä. Meillä on kaksi edustajaa täällä, McIntyre, jotka ovat mukana tässä ja he hieman tässä piilottelevat tämän asian takana, koska meidän hallituksellamme on ollut se on esittänyt paljon kritiikkiä tätä mietintöä kohtaan, erityisesti kun ajatellaan tätä talousarvion nostamista säästötoimien ja kriisin aikana. Tässä ei todella tunneta säästötoimien todellista tarkoitusta. Tässä vain saarnataan tietyille maille, mutta jokainen taho, jossa olen mukana, toiminnassa, niin siellä, niissä vain lisätään budjettia, mutta näin ei voida tehdä. Eli ei siis toteuteta sitä, mitä saarnataan. Eli näiden sääntöjen täytäntöönpano on ongelma. Ja se, että meiltä puuttuu vaikutusten arviointi pk-yritysten kohdalla. Saan paljon sähköposteja, pienet yritykset ottavat mihin nuun yhteyttä ja sanovat, että lopettakaa heidät Lopettakaa tämä. EU ei voi toimia tällä tavalla tai pienet yritykset kärsivät. Eli tämä on todella maksanut meille yhdistyneessä kuningaskunnassa paljon ää, työpaikkoja. Olen kuullut tätä samaa asiaa myöskin irlantilaiselta asioilta. He ovat hyvin ää, tyytymättömiä ja kyllästyneitä siihen, että ei ymmärretä, mitä nämä muutokset tekevät heidän taloudelle ja työpaikoilleen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni voin vakuuttaa teille, että ei herra Cameron, eikä, jotka muutkaan tu- tässä Rova Sanglerin tuen varaan. Joten hiukan nopeasti eteenpäin. Suoraan sanottuna näyttää siltä, että suurin osa näistä kommentista liittyy seuraavaan kohtaan listalla, eikä niinkään tähän, siis viittaan aikaisempaan puhujan. Mutta nyt sitten tähän asiaan itse ja kiittäisin lämpimästi esittelijää hänen tekemästään työstä. Valtava määrä tarkistuksia ja kompromisseja on tehty ja työtä ne kyllä kovasti arvostetaan. Minun ryhmäni on tyytyväinen komission ehdotukseen ja jatkoon kumoon, jota ehdotetaan tämänhetkisissä ohjelmissa. Aivan erityisesti ehdotukset koskien sosiaalisen kokeilun ja innovoinnin lisäämistä puhutaan. Tämä on alue, joka tarjoaa hyvän mahdollisuuden jäsenvaltioille vaihtaa, vaihtaa parhaimpia käytäntöjä ja toimintatapoja. Ja vaikkakaan itse asiassa emme ole jättäneet mitään tarkistuksia tästä asiasta, tästä kokonaisuudesta, meillä on aika moniakin ongelmakohtia näissä ehdotetuissa tarkistuksissa. Ja haluaisin nyt hieman teille kertoa. Me Meistä on hyvin vaikea tukea lisättyä suurennettua budjettia. Mielestäni meidän ei pitäisi käyttää enemmän, vaan käyttää vähemmän varoja, mutta tehokkaammin. Edelleen tunnemme huolta hiukan tai siis me tuemme tätä aikomusta, mutta on joitakin alueita, joiden kohdalla olemme sitä mieltä, että toiminnat ovat päällekkäisiä olemassa olevien ohjelmien kanssa. Eures on sellainen e- esimerkki, jonka kohdalla meistä se kilpailisi jäsenvaltioiden kansallisten työllisyyspalveluiden kanssa. Mm, entä sitten tämä neljäs mahdollisuus nuorisolle. Tietysti me tuemme sitä, että naiset saada, no, no, työ, nuoret saadaan työelämään, mutta meistä olisi tehokkaampaa, jos me keskittyisimme horisontaalisiin työmarkkinoihin eikä niinkään yksittäisiin sektoreihin tai osiin, ja tämä mahdollistaisi paremman varainkäytön mielestämme. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että täällä on joukko kompromisseja, joita varsin mielellämme tuemme erityisesti koskien mikrorahoituskysymyksiä. Ja myönnän kyllä, että suurin osa ryhmistä puoltaa kompromisseja, mutta haluaisin vain tässä kertoa meidän ryhmämme kannasta ja vielä kerran kiitän esittelijää. Merci beaucoup. Kiitos erittäin paljon. Sitten annan esittelijälle seuraavaksi puheenvuoron. Ja sen jälkeen sanon muutaman asian. Ja, vielen Dank zunächst mal, Paljon kiitoksia. Ensinnäkin kiitän siitä, että olen saanut niin paljon kehuja, mutta kehut minun on välitettävä eteenpäin monille, jotka ovat tässä tehneet työtä. Koska esittelijä vain yksi elementti, kiitän sihteeristöä, esitte, varjoesittelijöitä, kaikkia, jotka ovat kovasti tehneet työtä tämän parissa ja jaan nämä kehut, jotka äsken sain. En jaa sitä kritiikkiä, jotka jotkut esittävät nimittäin ne, jotka eivät osallistuneet keskusteluun, koska kaikki ne, jotka osallistuivat keskusteluun, voivat varmasti vahvistaa sen, että yritimme ottaa vakavasti kaikki kommentit ja että monet liikkuivat keskustelun aikana kannoissaan. Ja sitten huomaan, että jotkut ryhmät kritisoivat asioita, vaikka eivät edes yrittäneet osallistua kompromissitarkistusten tekoon valiokuntien lausunnot olivat erittäin tärkeitä meille. Ne täydensivät kovasti mietintöämme ja ne löytyvät useista kompromisseista nämä ehdotukset, erityisesti naisten asiain valiokunta. Pahoittelemme sitä, että tärkeät osat Tämähän astista Progress-ohjelmaa ovat siirtyneet kansalaisoikeusohjelmaan. Me olemme sitä mieltä, että nimenomaan tasa-arvo ja syrjinnän torjuminen ovat tärkeitä elementtejä ohjelmassamme ja näin täytyy jatkossakin olla. Tässä haluaisin vielä sanoa, että eh, jos haluamme purkaa nuorisotyöttömyyttä, niin uskon, että kaikki, jotka ajattelevat, että tämä käy ilman määrärahoja ja konkreettisia hankkeita, on kaukana todellisuudesta. Me tarvitsemme konkreettisia hankkeita ja siksi kukaan meistä ei halunnut heittää rahaa ikkunasta. Me olemme kyllä tietoisia tilanteesta, joka Euroopassa on, mutta siksi mielestämme oli tärkeää välittää tämä viesti, koska vuosia on puhuttu nuorisotyöttömyyden purkamisesta, mutta ei ole tapahtunut vielä mitään konkreettista ja luvutkin osoittavat tämän. Otimme käyttöön määritelmiä, koska meillä oli tärkeää saada aikaan selkeyttä sen suhteen, mihin näitä määrärahoja oikeasti loppujen lopuksi käytetään. Ja kun keskustelimme aiheesta yhteiskunnalliset kysymykset, yrittäjyys, niin meidän on muistettava, että on valvottava, että määrärahoja eivät hyödynnä sellaiset tahot, jotka eivät niitä tarvitse. Ja siksi hyvin tarkkaan muotoilimme tämän tekstin. muutamille kollegoille haluaisin vielä sanoa, että olemme tehneet kompromisseja liittyen raja ylittäviin kumppanuuksiin ja niiden rahoittamiseen liittyen sosiaaliseen elämään ja moniin muihin kysymyksiin. Eurosin rahoitus ja tämä tarpeellinen korotus, sitä emme ottaneet pois muista ohjelmista, vaan tästä komission joustavasta varauksesta, koska meille oli tärkeää, ettei määrärahoja leikata ja vähennetä toisten ohjelmien merkitystä, mutta lähden siitä, että kaikki pitävät kiinni näistä kompromisseista, koska vain näin pääsemme eteenpäin. Kaiken kaikkiaan tämä oli mielestäni hyvä keskustelu. Äh, kiitän vielä kommenteistanne. Äh, tämän kovan äh, työn näkee myös näistä konkreettista yksityiskohtaisista kannoista, joita täällä ihmisillä on. Löysimme kuitenkin yhteisen tien ja tästä haluaisin kaikkia kiittää. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon. Eli tästä tekstistä äänestetään huomenna haluaisin omalta osaltani vain sanoa muutaman asian liittyen tähän äänestykseen. Eli tähän tarvitaan tietysti koordinaattoreiden panosta. Ja sitten vielä tästä mietinnöstä muutama sana. Ensinnäkin me siis äänestämme huomenna tästä mietinnöstä ja tämän ensimmäinen lainsäädäntöpohja eli josta valio, valiokunta siis äänestää ensimmäistä kertaa. Eli olemme siis tässä todella ensimmäisiä. Ja me myöskin ensimmäistä kertaa sovellamme tätä uutta sääntöä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun on tiettyjä lukuja, niin siihen liittyy myös sellaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Eli jos tarkistukset ei tule katettua näissä kompromisseissa, niissä on siis lukuja. Niin, tämä siis tarkoittaa sitä, että huomenna niin ei kenenkään ei kannata sanoa, että oh, minun tarkistustani ei otettu huomioon, koska jos näissä on lukuja, niin ne käsitellään eri tavalla. Sitten toinen asia, tämä ensimmäinen käsittely ja siihen liittyvät ehdot, olosuhteet, me, meillä on pieniä ongelmia, koska meidän käytäntömme, joka on siis talon käytäntö, on se, että mennään, käydään keskusteluja, kolmikantakeskusteluja komission main, tai valti, valiokunnan mandaatin perusteella ja sitten täysistunnossa käydään äänestys. Siinä otetaan huomioon kompromissit. Ja tässä biisi pyritään saamaan ää, hyväksyntä ensimmäisessä käytön, käsittelyssä. Eli käymme yhteistyötä parlamentin sisällä. Ja tässä haluaisin ottaa esille toisenlaisen toimintamallin, eli tässä siis äänestettäisiin tarkistuksista, mutta lopullista äänestystä tekstistä ei käytäisi. Meillä oli parlamentin puhemiehen kanssa kokous eilen, otin esille tämän kysymyksen ja ja haluttiin siis käydä läpi nämä äänestykset ennen kuin tätä transversaalisesti käsitellään – mutta haluamme todella edetä mahdollisimman pian tässä, jotta voimme avata keskustelut neuvoston kanssa mahdollisimman pian. Ja ehdotan siis teille siksi, että huomenna äänestämme tarkistuksista, päätöslauselmasta, mutta emme kuitenkaan äänestä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä on vain yksi äänestys ja sitten voimme äänestää joko heinäkuussa, jos me saamme luvan sen tehdä, ja jos ajatellaan, että tämä perinteinen toimintatapa on käytössä, tai sitten teemme tämän neuvottelukierroksen päätteeksi koska kolmikantaneuvosteluissa sitten otetaan tämä asia uudelleen valiokunnassa käsittelyyn ja otamme huomioon nämä tulokset neuvotteluista, joten ehdotan, että huomenna meillä on äänestys 120 kompromissiäänestyksestä tähän tiettyyn kirjaimeen asti, mutta että sitten äänestäisimme päätöslauselmaehdotuksesta, mutta emme kuitenkaan äänestä lainsäädäntöehdotuksesta kokonaisuudessaan. Eli siis emme käy tätä viimeistä äänestystä läpi. No, tämä on tällainen monimutkainen byrokraattinen sotku. Onko kaikki ymmärtäneet tämän? Vaikuttaa siltä. Erinomaista, joten kiitos erittäin paljon. Sitten kolmas huomio. Kuten tiedätte, Jutta Steinrykin mietinnön kohdalla olemme saaneet oikeudellisen kannan tähän, koska jotkut sanovat, että tähän liittyy asioita, joihin, joita ei ole hyväksytty. Ja oikeudellinen yksikkö on antanut meille kannan. Meillä on erittäin hyvä oikeudellinen yksikkö ja olemme erittäin iloisia siitä. Olemme myös kuulleet oikeudesta yksikköä toisesta asiasta, eli se, että valiokunta Euresin osalta kyse on siitä, meillä on siis kyse on asetuksesta, Euroopan parlamentilla ei ollut oikeutta yhteispäätösmenettelyyn ja tämän asetuksen osalta on joitakin, tehty joitakin aloitteita, jotta voitaisiin siis panna käyntiin EURES-ohjelma. Ja nyt haluamme muuttaa tätä EURES-ohjelman osalta käytävää menetelmää ilman, että kuitenkaan puututaan tähän itse asetukseen, koska itse asetus on muuttanut oikeusperustaa, eli se tehdään yhteispäätösmenettelyllä. Ja me olemme sitä mieltä, että Euroopan komissio ei voi muuttaa näitä ää, ikään kuin puitteistoja tässä ohjelmassa, eli oikeusperusta perustaa tässä ohjelmassa. Eli minä otan yhteyttä komission jäseneen meidän nimessä ja sanon, että tässä kohdassa EURES-ohjelman osalta ei voida muuttaa menettelyä ilman muodollista menettelyä, eli sitä, että päädytään tai palataan yhteispäätösmenettelyn parlamentin kanssa. Pahoillani, että nyt tämän otin esille tässä, mutta tämä on kiireellisiä asioita, joskus pitää näitä käsitellä. Toivottavasti tässä esittelijäkin on tyytyväinen. Eli tämä on nyt sitten käsitelty ja huomenna todella Steinrukin mietinnöstä äänestämme. Sitten kohta neljä. McIntyrelle annan puheenvuoron tästä asiasta tässä ja tarkistuksista. hänen mietin tai luo, lausuntoluonnokseensa, joka liittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet. Eli tämä on ITRE-valiokunnan lausunto. McIntyre, ole hyvä. Thank you, Madam Chairman. Um... puheenjohtaja, ensin haluaisin aluksi todellakin kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja heidän tekemänsä työstä. on ollut meille tärkeä aihe kaikille, se on tullut selväksi ja olen erittäin kiitollinen siitä, että olemme voineet lykätä äänestystä tästä asiasta seuraavaan kuuhun, jotta voimme sitten kunnolla työstää kompromisseja. Teksti tuli takaisin käännökspalvelusta viime viikon lopulla ja emme todellakaan ole sitä mieltä, että voisimme oikeastaan, tai edes tehdä oikeutta koko tekstille näin nopeasti, joten haluaisin kiittää kaikkia erityisesti kollegaani West Midlandsin vaalipiiristä, joka tuki minua. Samoin kiitän tätä kaikkia, että annatte hiukan lisää aikaa. On 62 tarkistusta ja tällä hetkellä me työstämme kompromisseja ja toivottavasti voimme käsitellä niitä ajan kanssa ennen varjoesittelyjen kokousta. Tästä tässä tekee nyt työtä. Ongelmia todella on ollut käännösten kanssa ja käännösajoituksen kanssa, mutta myös haluaisin ottaa esille, että tarkistus 23 herra Pupakisilta kreikkalainen teksti oli käännetty ja sanottiin, että me korvaamme joukko viestimien pääsyä rahoitukseen. Tässä oli kyse pk yrityksestä Tämä meni hiukan nyt pieleen. Nyt tämä on kyllä korjattu. Ei enää puhuta joukkotiedotusvälineistä, vaan pk yrityksestä Haluaisin vain tämän nyt teille kertoa, jos itse olette tarkastelleet näitä kompromisseja ja muita tarkistuksia. Sen verran voin vain sanoa, että olen erittäin toiveikas sen suhteen, että voimme saada aikaan kompromisseja, jotka saavat taakseen laajaa tukea Tämä on todellakin tärkeä lausunto ja minulla on tärkeää, että se saa oikean muotonsa. Kiitos kaikille. Subignon. My colleague was uh, distracting me. Kollegani tässä uh, harhautti, kiinnitti huomioni. Haluaisin kiittää edustaja ja hänen työstään ja yhteistyöstä tämä mietinnön parissa on ollut erinomaista. Haluaisin kiittää myös e, puheenjohtaja siitä, että saatoimme äänestystä lykätä. Me saimme käännökset perjantai myöhään, vai olikohan se torstai-iltana. Joka tapauksessa olin jo matkalla e, kohti yhdistynyttä kuningaskuntaa. Tämä on mielestämme tärkeä lausunto ja on tärkeää, että meillä on riittävästi aikaa keskustella siitä, koska meillä on aika paljon tarkistuksia eh, samoista kohdista tässä lausunnossa ja täytyy tehdä joitakin kompromissitarkistuksia. Meillä on tarkistuksia, jotka ovat erittäin myönteisiä ja voimme tukea niitä aivan suoraltaan, mutta me tarvitsemme kompromisseja erityisesti kappaleista 2 ja 6. Meillä on paljon tarkistuksia kappaleista 2 ja 6, jotka tekevät tästä myönteisemmän, tuovat lisää tähän lausuntoon ja meidän tulisi ottaa ne mukaan sellaisessa muodossa, että voimme kaikki kannattaa niitä. Herra Pupakiksin tarkistukset he <laughs> aiheuttivat aika paljon hämmennystä eh, henkilökuntani parissa, mutta onneksi tämä nyt sitten on selvitetty. Sitten edustaja Schröterin mietinnöt, tarkistukset 12 ja 34, näihin haluaisin eh, palata. Eh, tarkistus 12. Oletan, että voisin kannattaa tämän mietinnön henkeä, mutta englanninkielinen käännös, sitä on aika vaikea tulkita. On aika vaikea tulkita tuon englanninkielisen käännöksen tarkkaa merkitystä ja ehkä voisin siihen tehdä vähän korjauksia, jos mahdollista. Sitten tarkistus 34 edustaja Schröteriltä. Tästäkin minulla on kysymys, koska en oikein ollut tietoinen siitä, että Euroopan PK-yritysten seurantakeskus on olemassa. Onko tämä siis olemassa oleva elin vai onko tämä joku yleinen ehdotus? Onko tämä siis olemassa oleva järjestö vai ehdotammeko, että luotaisiin uusi tällainen elin? Sitten tarkistukset 13 ja 14 näissä äh, meidän tekstissämme laitettiin rahoituksen saaminen ja kustannukset. Äh, tämä oli jo äh, edustaja Mäkintajan toisessa versiossa, mutta se ei ole tässä tarkistuksessa mukana. Sitä ei ole poistettu eikä lisätty. Ehkä tämä on jotenkin muotoiluvirhe sekä 13 ja 14 ovat kyllä sellaisia, että voisimme niitä tukea, mutta emme halua, että tämä lisäyksemme rahoituksen kustannukset jätettäisiin pois. Siitä sovimme kuitenkin aikaisemmissa kokouksissa. Sitten tarkistus 18. Kaikenlainen ö, säätely voi olla ö, taakka. En voi hyväksyä tämän tarkistuksen alkua koska tarpeellisetkin sääntelyt ovat rasittavia. Minä olen 27 vuotta johtanut pientä yritystä ja jopa sellaiset säädökset, joita en koskaan haluaisi poistettavan, niin nekin ovat rasittavia. Sääntely on rasittavaa, emme me voi tässä kiertää totuutta, mutta jotkut tällaiset taakat ovat tarpeen. Tarvitsemme yksinkertaista ja tehokkaampaa sääntelyä, joka on helpompi täytäntöönpanna ja korkeammat työturvauden, turvallisuuden standardit, joten tämä on kyllä muuten menossa oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Madame Hagner, puis Madame Sinclair. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän todella on yrittänyt varjoesittelijöiden kokouksessa äh, keskustelemaan erilaisista tarkistuksista ja olen samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi aluksi, että me nyt voimme vähän rauhallisimmin mielin katsoa tätä aikataulua, ulkoiset puitteet, siis äänestys ITRE-valiokunnassa, joka on tässä vastuuvaliokuntana mahdollistaa sen, että kaikista mm, tarkistuksista keskustelemme ja löydämme tarvittaessa kompromisseja. Itse aiheista sitten haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensimmäinen aihe minulle työntekijöiden suoja. On erittäin tärkeää, että kun haluamme vähentää hallinnollista taakkaa, ei käy niin, että luomme mm, kahden luokan yhteiskunnan, että meillä on työntekijöitä pk-yrityksissä ja työntekijöitä suuryrityksistä. Tätä PK-yritystestiä ei tulisi käyttää siihen, että esimerkiksi terveydenhuollon määräyksiä katsotaan vähän läpi sormien ja rajoitetaan. Kyllä työntekijöiden turvallisuus on tässä etusijalla. Erityisesti kun tästä one in one out säännöstä, joka kuulostaa hyvin kiinnostavalta, niin siinä olen erittäin skeptinen. Meidän ei tulisi heittää lasta pesuveden mukana. Tässä äh, haluaisin myös sanoa, että ei ole kyse myös äh, liiketoiminnallista äh, hyödystä, vaan myös kokonaistaloudellisesta hyödystä, ja meillä on tutkimuksia, jotka vahvistavat tämän. Ja toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, on PK-yritysten merkitys myös silloin, kun on kyse innovoinnista tulevaisuudessa ja tästä työssä oppimisesta ja nuorten pääsystä PK-yrityksiin ja niissä oppimisesta ja niin, että meidän täytyisi katsoa, ettei tässä syntyisi leikkauksia johtuen hallinnollisesta taakasta. Nimenomaan nyt, kun meillä on tämä talouskriisi, niin on erittäin tärkeää, että nuorten pääsy työmarkkinoille helpottuu ja pk-yritykset, jotka ovat hyvin innovatiivisia, jotka tekevät paljon ehdotuksia, joilla taloutta voidaan elvyttää, ovat merkittäviä ja siksi ammatillinen koulutus pitäisi ottaa mukaan tähän lausuntoon. Kiitoksia. Euh, Madame Sinclair, puis Madame Schroeter, puis ensuite la, on Kiitos Sinclair, sitten Soko. Ja sen jälkeen sitten suljemme puhujalistan. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos McIntyrelle tästä lausunnosta. Ehkä yllättävästikin en ole hänen kanssaan eri mieltä monista asioista, joita tässä tekstissä on. Tämä on hyvä pyrkimys avata keskustelua PK-yritysten yrityksiin liittyvien ongelmien osalta, ei ainoastaan yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaan koko Euroopan unionin alueelta. Hän on West Midlandsista, ja hän on me saimme varmasti paljon, yhtä paljon postia, mutta minä myös käyn tapaamassa näitä ihmisiä säännöllisesti. Ja on hyvä ymmärtää nämä asiat, joka West Midlandsissa ovat pinnalla pk-yritysten osalta, mutta myös koko Euroopan unionin alueella. Ja McIntyre, tämä on todella lakmustesti, ja tässä teillä on tällainen lausunto, joka tulee sellaiselta puolelta, jolla on nyt jäsen tässä valiokunnassa. Nämä on sellaisia taustoja, jotka pitäisi ehkä selittää. Eli tässä todella puuttuu kuitenkin toimintaa tältä alueelta. Paljon asioista puhutaan, 2009 vuonna, kun oli vaalit ja muut kaikki varmasti muistat aivan hyvin kuin, yhtä hyvin kuin minäkin, että meille sanottiin, että ensinnäkin ei enää EUta, EU ei saa enää puuttua lainsäädäntöömme. Ja nyt sitten kolme vuotta myöhemmin tässä me olemme. Meillä on paljon enemmän EU-lainsäädäntöä, joka liittyy PK-yrityksiin, George Osborne puhui näistä sääntelyistä PK-yritysten osalta, mutta hän ei kuitenkaan ottanut huomioon elefanttia, joka on huoneessa. Hän ei puhunut niistä asioista, joihin hän ei pysty vaikuttamaan. Ja Euroopan parlamentissa olevat jäsenet, jotka ovat hallituspuolueista, heidän pitää todella no-, nousta ylös ja vaatia näitä asioita, että jotakin tapahtuu. Kiitos. Ennen kuin annan Schröterille puheenvuoron, haluan vain muistuttaa Sanklerille eräästä asiasta. Nämä valiokunnan jäsenet, varajäsenet, ovat sellaisessa tilanteessa, että ei ole minkäänlaista syrjintä periaatetta, siis me emme syrji edes varajäseniä, joten pari eh, esimerkkiä EPPssä Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Sipel SND-ryhmästä on ollut esittelijänä myöskin tärkeässä asiassa, jossa puhutaan pääsystä markkinoille, joten haluaisin, että tässä valiokunnassa ei tehtäisi tällaisia huomioita, koska tämä, tällaista keskustelua ei pitäisi käydä. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auf... Niin, paljon kiitoksia. Minä haluaisin äh, puhua esittelijästä ja työstä hänen kanssaan. Haluaisin kiittää häntä. Meillä on ollut ensimmäisiä tappaamisia, vaikka hänellä ei ollutkaan vielä mitään tarkistuksia, koska minäkin esimerkiksi jätin tarkistukseni äidinkielelläni ja siksi mahdollisesti onkin niin ja siksi äh, äh, kommentoin näitä äh, huomautuksia, on mahdollisesti käännösongelmia. Minä en nyt esimerkiksi ole tarkistanut, onko minun tekstini käännetty hyvin englanniksi. Aion sen tehdä, jotta voisin vastata kollegan kysymykseen äh, haluaisin päättää puheenvuoroni tänään. Odotan kovasti rakentavia keskusteluja. Toivon, että meillä on riittävästi aikaa tähän. Nythän me olemme huomanneet, että kyllä tämä voi äh, edistyä menestyksekkäästi. Niin Sinclair haluaa vielä tässä muistuttaa työ, työjärjestyksestä. Ähm. on vastaus vastata, kun minun nimeni käytettiin. Mutta jos ei ole mitään eroa tässä, niin miksi sitten tällainen ero on? Miksi meillä on eri värisiä kortteja, jos mitään eroa ei kuitenkaan ole? Se vaan jälleen osoittaa, millaista byrokratia täällä on. To the vote. Uh, no, ero koskee äänestystä ja toivottavasti Samalla tavoin toimitaan toissakin valiokunnassanne. Mutta mitä tulee kykyyn voida puhua ja niin edelleen, tämä, nämä ovat aivan samat oikeudet. Olen tyytyväinen, että te voitte myös näin tehdä täällä. Nyt olemme lopettaneet puhujien listan. Kiittäisin Rova McIntyre esittelijämme ja vielä täsmentäisin, että me olemme voineet nyt lykätä äänestystä tästä tekstistä, koska ITRE-valiokunta lykkäsi omaa äänestystään ja tarkistusten käännöskysymys, se otettiin minullekin esille. Herra Ori tästä puhui ja pyydän anteeksi tosiaankin tällaisia työoloja. Se ei ole suinkaan ollut helppoa. Tämä liittyy siihen seikkaan, että viimeisen täysistunnon tai oli liian vähän aikaa kahden peräkkäisen täysistuviikon jäl- välillä – kääntää näitä. Ja toivottavasti tällainen tilanne ei heti uudestaan synny, siksi olemme lykänneet äänestystä, että voimme välttää tällaiset vaikeudet. Esittelen, että saatte vielä lopettaa tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you. Um, just... Kiitos. Haluaisin vielä palata parin asiaan. Sinclair ehkä haluaisi, on kiinnostava, kiinnostunut tietämään sitä, että PK-yritysten liitto on erittäin paljon tukenut tätä asiaa. Heillä on, he ovat julkaisseet lehdistötiedotteen tästä asiasta. He edustavat kaikkia eri liittoja, myöskin FSPtä, johon viittasit. Eli otan kyllä huomioon, että meidän ei pidä leikata työntekijöiden suojelua meillä on, ja sitä, että meille syntyisi kaksi eri luokkaa työntekijöistä. Ihan lyhyt esimerkki siitä, että mihin, missä nä, nämä leikkaukset ovat todella aiheuttaneet suuren muutoksen. Pienyrityksien osalta UK on erittäin monimutkainen järjestelmä, jossa maksetaan ihmiselle pitää täyttää lomakkeita, sitten lasketaan verot ja vakuutukset ja niin edelleen. Tähän voi mennä monta tuntia. Sitten hallitus ant, äh, loi tällaisen cd joka asennetaan tietokoneeseen ja sitten se tekee kaiken työn. Eli nyt tämä työ kestää puoli tuntia puolen päivän sijaan. Eli tämä on sellainen asia, jota meidän pitäisi pyrkiä saavuttamaan koko Euroopassa, koska tämä tekee elämästä helpompaa ja yrittäjät sitten ottavat tai palkkaavat ihmisiä helpommin. Eli tämä on sellainen asia, jota haluaisin edistää, mutta haluan kiittää varjoesittelijöitä erittäin paljon yhteistyöstä ja toivottavasti saamme aikaiseksi sellaisia kompromisseja, joihin kaikki ovat tyytyväisiä. Kiitos, eli me äänestämme tästä lausunnosta 10. heinäkuuta. Sitten mennään kohtaan viisi esityslistalla, mutta haluan sanoa, että on tiettyä, tiettyä yhtäläisyyksiä näiden kahden kohdan välillä, koska tämä lausunto, jotka olette laatineet, se on ITRE valiokunnalle ja sitten kohdassa viisi, jossa itse olen esittelijänä. Tähän liittyy suullinen kysymys pienten ja keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventämisen työllisyysnäkökohdista ja ajatus tässä suullisessa kysymyksessä ja päätöslauselman esityksessä oli se, että reagoitaisiin komission tiedonantoon, ei ainoastaan siltä kannalta, että esitämme ITREn huolenaiheita, mutta tämä on myös sen lisäksi pohja, jolla otetaan esille terveyskysymykset ja myöskin tiedottamiskysymykset työntekijöiden osalta, myöskin PK-yritysten osalta. Eli me pyrimme saamaan yhteisen lähestymistavan, koska kun ajatellaan, että valiokunta äänestää A ensinnäkin McIntyrein lausunnosta ja sitten toisaalta myöskin tästä suullisesta kysymyksestä ja päätöslauselmaesityksestä. Eli nämä asiat pitää käsitellä yhdessä. Tähän suulliseen kysymykseen liittyy tiettyjä tarkistuksia, jotka eivät aiheuta meille ongelmia, mutta sitten esityksestä on 49 tarkistusta, jota on tehty. Ja otan yhteyttä tarkistusten la- laatioihin, jotta voimme löytää kompromisseja. ja erityisesti koordinaattoreihin. Tämä on sellainen järjestelmä, jota pitää käyttää, jotta saadaan myös varjoesittelijät mukaan tähän työhön. Jotkut tarkistukset ovat sellaisia, joista pitää saada hieman selvennyksiä, koska jos nyt katson tarkistuksia 17 ja 18 McIntyreilta ja Kristensenilta ja Ludvigsonilta, Nämä liittyvät työntekijöiden suojeluun. Tähän on kaksi hyvin ristiriitaista erilaista lähestymistapaa, joten haluaisimme löytää tasapainon, joka sitten mahdollistaisi sen, että voimme määritellä valiokunnan kannan. Minun mielestäni tarkistus 18 Tässä pitää ottaa huomioon se, että sosiaalinen suojelu ei olisi hallinnollinen taakka, tai siitä ei tulisi hallinnon taakka PK-yritykselle. Sitten 36, 37, 38 ja 39 tarkistukset ovat sellaisia, jotka liittyvät siihen, että pk-yrityksiä pyritään kannustamaan järjestäytymään, jotta niillä olisi edustus ja että niillä olisi sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat keskustelun, vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kesken. Eli tässä on neljä tarkistusta McIntyreilta, EPP-ryhmästä, Benja Beniolta, liberaalta ja Störililtä vihreistä. Eli tässä on sellaisia asioita, joissa uskon, että voidaan saavuttaa kompromissi. Mutta meidän pitää kuitenkin päättää. Tällaisen päätöslausemaesityksen ajatus on se, että tässä edistetään asioita, koska jos sanotaan, että ei muuteta mitä, ei kosketa mihinkään, ja että PK yritykset eivät ole mukana tässä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa. Tämä ei ole hyödyllistä, koska yksi ajatus tässä kohdassa 11 on se, että edistetään sitä ajatusta, että jopa PK-yrityksille todella voidaan järjestää uudelleen näitä työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun rakenteita ja edistää eurooppalaista sosiaalista mallia. Sitten kappaleesta yhdeksän suojelu, työntekijöiden suojelu ja miten tämä liittyy PK-yritykseen. Tässäkin pitää hieman tehdä selvennyksiä, koska on tarkistuksia. Tässä on ehkä sosiaalisten kanssa käytävä sisäistä keskustelua, koska tässä on Kristenseniltä ja Ludvinsonilta ja Schröderiltä tarkistukset ja näiden kesken pitäisi löytää sopusointu. Sitten kappaleen yhdeksän jälkeen 61 tarkistus Hirschiltä. Tässäkin puhutaan siitä, että pitäisi päästä eroon näistä hallinnollisista taakoista ja esteistä, erityisesti kun kyseessä on sellaiset työntekijät, jotka rekrytoidaan kolmansista, kolmansista maista. Eli pitää ottaa huomioon se, että työntekijöiden tasa-arvo otetaan huomioon Eli tässä se, mitä minulla oli sanottava näistä 49 tarkistuksesta, ja Benja on pyytänyt tässä vaiheessa puheenvuoroa. Uh, yes. Uh, thank you. Kiitoksia. Niin, kuten te sanoitte, tämä liittyy läheisesti tähän aikaisempaan estosyistä kohtaan. Mitä meihin tulee, sekä suullinen kysymys että päätöslauselma sisältää monia hyviä asioita ja me haluaisimme todellakin tukeutua näihin hyviin asioihin tarkistuksissamme aivan erityisesti tämä ajatus, että sääntöjen yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen niitä ei pitäisi nähdä pelkästään haitallisina. Me haluaisimme hiukan hieno säätää tätä negatiivista positiivista puolta tässä mielessä. Kuten aikaisemmin sanoin, meidän täytyy keskittyä fiksuun lainsäätelyyn, joka on yksinkertaista tehokasta. Jos joku on liian monimutkaista, hankalaa, raskasta, niin silloin se kyllä vähentääkin PK-yritysten ja mikroyritysten mahdollisuuksia noudattaa näitä sääntöjä, koska silloin yleensä huomaa, että johto varsin pienissä yrityksissä on, saa aivan liiallisen taakan, eikä yksinkertaisesti välttämättä tiedä, mistä säännöistä on kysymys. Siksi ei voi myöskään niitä noudattaa. Mitä tulee pk-yrityksiin vielä, niin tämä on todella hyvin totta. Joten meidän pitäisi pohtia, miten voimme saada tällaista yksinkertaista lainsäädäntöä, jota on helppo toteuttaa käytännössä. Näin on suuremmat mahdollisuudet myös täyttää nämä tavoitteet ja varmistaa, että sosiaaliset oikeudet ja työntekijän terveys ja turvallisuus toteutuu. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia korostaakseen tätä puolta ja tehdään tästä asiasta hiukan myönteisempää. On monia tarkistuksia, jotka käsittelevät samia kohtia tekstissä, joten uskon, että voimme sopia hyvistä kompromisseista, erityisesti kohdasta 10. Tarvitaan yksinkertaistamista myös jäsenvaltiotasolla. Olin erittäin myönteinen kohdan 11 suhteen pk-yritysten edustus sosiaalisessa vuoropuhelussa ja olen ja monia tarkistuksia tähän on tehty myös ja varmasti saamme vaan sen myöntöisen kompromissin. Sitten mielen tuen monia näitä tarkistuksia, mutta joitakin käsityksiä pk on tehty sosiaalisessa vuoropuhelussa, miten ne, he joutuisivat tällaisia edustuselimiä laatimaan. Tämä on hiukan meistä tällaisia elimiä on jo olemassa, ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me olemme paljonkin puhumassa PK-yritysten federaatiosta tai liitosta aikaisemmin. Se on todellakin avainjärjestön asemassa esimerkiksi UKssa pienelle yritykselle, vaikkakin suurin yritysjärjestö, silläkin on näitä PK-yritysjäseniä. Tämän lisäksi vielä meillä on varsin paljon am, elin keinojärjestöjä. Esimerkiksi oma viljelijöiden järjestö on erittäin aktiivinen EU-tasollakin, joten olen hiukan epäröivä sen suhteen, että pitäisi luoda vielä velvoitteen mukaisesti uusia edustus, tahoja, mutta minun, min, minusta on erittäin tärkeää nähdä, että tämänhetkinen edustusrakenne ja keinot PK-yrityksellä olla edustettuina mukaan lukien sosiaalisessa vuoropuhelussa, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, että se jatkuu. O, o, pitäisi olla jonkinlainen mekanismi, että heidän näkemyksensä ja työntekijän näkemykset kuullaan työmarkkinayhteyksissä, koska usein kuulee, että suuret yritykset, yritysryhmittymät dominoivat tällaista tilannetta ja heidän työnantaja- ja työntekijäjärjestönsä ja mikroyritykset ja pk jäävät hiukan syrjään. Tämä on mielestäni varsin myönteinen muutos tässä paperissa tai tekstissä ja minulla onkin tärkeää varmistaa, että tämä kohta saa tukea. Kiitos. Siis, Kiitos, jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin päätämme tämän kohdan käsittelyn. Aivan kuten sanoin äsken, niin tietysti McIntyre ja varjoesittelijät käyvät, heidän kanssa käydään keskustelua, jotta voimme saada nämä kaksi tekstiä yhdenmukaistettua äänestystä varten, joka siis toimitetaan 10. heinäkuuta. Sitten kohta kuusi esityslistalla annan puheenvuoron Iotovalle. Tässä käsitellään siis tarkistuksia, jotka liittyvät lausuntoluonnokseen, joka siis naisten asioiden valiokunta ja kunnan, kunnan lausuntoja koskee naisten työoloja palvelualalla. Позволете Kiitoksia ja puhun Bulgaria. Haluaisin kiittää kollegoitani muista poliittisista ryhmistä. Meillä oli vain vähän aikaa valmistella tätä lausuntoa. Meillä oli yhteensä 38 tarkistusta ja viime viikolla, kun meillä oli täysistuntoviikko Strasbourgissa, saimme aikaan viisi kompromissitarkistusta, jotka korvaavat 19 tarkistusta. Muut tarkistus ovat ongelmattomia, paitsi kaksi. Enemmistö ei kannata näitä kahta. Ne ovat tarkistukset 6 ja 30 neljä. Tarkistuksessa kuusi puhutaan tai hylätään tällaiset joustavat työolosuhteet. Tässä sanotaan, että niistä on haittaa perheelämän järjestämiseen ja vakauteen. Tietenkin työntekijöiden on pystyttävä valitsemaan. Ja siksi alkuperäistekstissä sanotaan, että työntekijöiden pitäisi pystyä hyötymään näistä joustavista työoloista. Tähän kuuluu esimerkiksi osa-aika, työ ja joustavat työajat. Ja tämä on mahdollisuus työllistää enemmän ihmisiä silloin, kun on paljon työttömiä. Joustavat työolot eivät tarkoita mitenkään tällaisia pätkätöitä tai, äm, tai epätyypillisiä työsuhteita, vaan ihan oikeasta työpaikasta on kyse, jossa ä, kaikilla työntekijöillä on kunnollinen sosiaalinen suoja. Toinen ongelmien tarkistus on, ä, tarkistuksessa käsitellään käsitellään vuorotyötä ja naisia tai vanhempia, joilla on alle 12-vuotiaita lapsia. Tämä voi olla vaikea naisille, jotka haluavat eh, työskennellä tällaisissa olosuhteissa. Sitten herra Marien tarkistuksessa sanotaan, että säästö toimenpiteillä voi olla erityisesti kielteisiä vaikutuksia työssäkäville naisille. Tietyissä jäsenvaltioissa naisia yhä syrjitään ja he usein saavat pätkätöitä ja epätyypillisiä työsuhteita ja he eivät aina nauti samankaltaisista eduista, eh, esimerkiksi palkkasta, eh, samanarvoisesta palkasta. Naisia uhkaa myös työpaikkojen leikkaaminen, ja siksi me kannatamme sitä, että pidetään kiinni tästä alkuperäistekstistä, jossa sanotaan, että tällaiset leikkaukset kyllä vaikuttavat naisiin. Sitten muutama kommio tämän mietinnön merkityksestä. Vuonna 2007 tehtiin tutkimus naisten ja miesten tasa-arvosta. Tämä tutkimus tehtiin 15-40-vuotiaiden parissa. 14 prosenttia haastatelluista sanoi, että he hyödyntävät tällaisia kotitalouspalveluja. Tämä vastaan kolmea ja puolta miljoonaa eh, henkilöä, joka työskentelee pimeästi. Esimerkki Belgiasta. Täällä eh, kotitalouspalveluja maksaa osittain eh, työnantaja, osittain valtio. Tämä on hyvä käytäntö. Pyydän teiltä tukea. Tässä olivat ne tarkistukset, jotka teille halusin esittää. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitos, Sten Bauer ja sen jälkeen Cornelisen. Merci beaucoup. Elnök asszony, nyilvánvalóan ebben a mi Kiitoksia. On aivan selvää, että viestimme tässä mietinnössä pitää keskittyä joihinkin kohtiin, siis laiton työ, toisaalta tuki yrityksille, siivoja, siivosalalla toimiville ää, sosiaalisille palveluille. Meidän viestimme täytyy keskittyä näihin tiettyihin ongelmiin. Tietysti on tehty tarkistuksia, joita kaikki eivät tue, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että itse asiassa, jos on hiukan epäilevällä kannalla, niin sosiaalipalveluiden kohdalla pitää olla kaikkein joustavampi ja tarkistus kuusi on tässä tärkeä ja olen, olen samaa mieltä näistä kompromisseista. En tiedä, onko kollega, kollega Pupakis paikalla, mutta haluaisin tietää, mitä hän tarkoittaa tarkistuksella 18, koska minä olen jo lukenut varsin paljon tästä, mutta hän puhuu tästä telecommuting-asiasta. Mitä hän se oikein tarkoittaa?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 Kiitos. Kokonaisuudessa me olemme erittäin tyytäväisiä tähän tekstiin ja myöskin kompromissitarkistukseen. Olen samaa mieltä sitä, mitä tässä sanottiin, e- eli se, että pitää olla joustavat työjärjestelyt. Tämä voi olla suuri ongelma toisaalta, jos ihmisillä jatkuvasti muuttuvat vuorot ja on vaikeat työajat ja he eivät pysty kontrolloimaan näitä työaikoja tai järjestämään itse työelämäänsä. Eli olisi hyvä, että tehtäisiin mahdolliseksi se, että voidaan todella yhdistää työ kouluaikataulujen kanssa ja jos ajatellaan vaikkapa eronneita vanhempia, he voivat työskennellä enemmän silloin, kun lapsi on toisella vanhemmalla. Ja tässä tärkeää on se, että työntekijällä pitäisi olla valinnan mahdollisuus ja heidän pitäisi pystyä itse vaikuttamaan työjärjestelyihin ja siksi joustavuus tässä asiassa voisi olla hyvä. Sitten on muutama tarkistus, jota emme tue, kun ajatellaan esimerkiksi tätä pakollista poikkeusta työ, yötyön osalta. Jotkut ehkä haluavat tällaista työtä, jotta he voivat sitten hoitaa muut velvollisuutensa. Ja on hyvä, että keskitytään minimistandardeihin esimerkiksi ja laittoman työn torjuntaan ja että on yleisesti tietty minimitaso sille, että mi, mitä voidaan tehdä palvelualalla. Meidän pitäisi myös katsoa tätä täytäntöönpalopuolta ja katsoa, että ihmiset palvelualalla voivat järjestäytyä ja valvoa oikeuksiaan. Ja erityisesti heikossa asemassa olevat ryhmät pitää ottaa tässä huomioon. Eli äänestämme joitakin tarkistuksia vastaan, mutta suurta osaa näistä kuitenkin tuomme, tuemme ja olemme erittäin tyytyväisiä tähän Iotovan työhön. Puupakis, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei, minä vain äsken kuulin jostain nimeni. Ja halusin vain sanoa, että tarvitsemme vähimmäisstandardeja mm, työturvallisuuden suhteen. Ja kyllähän me tässä pääsimme kompromissiin. Tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa tarkistuksesta. <laughs> Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Jatkan romanin kielellä. Raportul uh, este interesant pentru că analizează... Tämä on erittäin mielenkiintoinen mietintö, koska tässä analysoidaan sellaista alaa, jolla naisia on eniten tekemässä työtä, mutta mielestäni tämä sama ala voi tarjota työpaikkoja naisille aikana, jopa 150 vuotta teollisen vallankumouksen jälkeenkin. Edelleenkin juuri naiset joutuvat taistelemaan sen kanssa, että pystyvät sovittamaan perhe- ja työelämänsä yhteen. Ja ihan niin kuin tässä oikein Rova, ro, Joitava sanoi, se, että on enemmän, olisi enemmän joustoa, se olisi hyvä asia naisille. Juuri sen takia, että heidän pitää aina hoitaa myös perhevelvoitteet työn lisäksi. Sitä paitsi olen ilahtunut siitä, että kompromissitarkistuksissa onkin hyvin korostettu sitä seikkaa, että niin naiset kuin miehetkin tarvitsevat rohkaisua, jotta ponnistukset työ- ja perhe-elämän yhdistämisen eteen. Tämän lisäksi haluaisin kiittää siitä, että jotkut omista tarkistuksistani tai ajatukset niistä koskien esimerkiksi haavoittuvaisia, huonossa asemassa olevia henkilöitä ovat saaneet esittelen hyväksynnän, samoin muiden varjostelijoiden hyväksynnän. Tämä mietintö on siis erittäin tärkeä teksti ja haluan vielä onnitella rouva Jotovaa. Olemme nyt päättäneet puhujalistan, joten haluaako valmistaja puheenvuoron? Ei. Eli hyvä, sitten me voimme äänestää huomenna Jotovan lausunnosta. Ja sitten naisasioiden valiokunta voi ottaa tämän huomioon, eli 10. heinäkuuta. Sitten meillä on Olle Ludvingsonin lausunto ja 60 tarkistusta tähän liittyen. Eli lausuntoluonnos, joka liittyy koulutukseen ja Eurooppa 2020-ohjelmaan. Eli valmistelija, olkaa hyvä. Fru ordförande och kära kollegor. <clears throat> Jag skulle vilja börja med att tacka alla er som har lagt ändringsförslag. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Olen erittäin iloinen siitä, että enemmistö niistä on rakentavia ja ne ovat kaikki menossa oikeaan suuntaan. Olemme saaneet 60 tarkistusta ja kannatan suurinta osaa niistä. Eilen iltapäivällä me lähdimme, eh, lähetimme kymmenen kompromissiehdotusta varjoesittelijöille ja ryhmän sihteeristölle ja odotamme nyt vastauksia niihin. Tämä luonnos kattaa 39 tarkistusta ja sitten meillä on muita tarkistuksia, jotka löytyvät eri sanamuodoista, mutta on ollut varsin vaikea saada nämä kompromissit kasaan ajoissa. Me saimme englanninkielisen käännöksen tämän viikon maanantaina ja kaikki kieliversiot Tanskaa lukuun ottamatta on lähetetty ja Kristiansson ei ole varmaan saanut vielä tätä tanskalaista versiota ja on aika vaikea täällä tehdä kunnolla työtä, kun ei ole riittävästi aikaa. Joten ehdotukseni on, että lykkäisimme äänestystä viides heinäkuuta kokoukseen Strasbourgissa, niin että voimme tehdä kunnollista työtä. Meillä ei ollut aikaa tavata varjoesittelijöitä, meillä ei ollut aikaa käydä kunnollista keskustelua tästä, ja sitten jotkut esittelijät eivät ole pystyneet edes kunnolla käymään tätä tekstiä läpi ja katsomaan tarkistuksia. No niin, mitä sitten tulee näihin jo annettuihin kompromissitarkistuksiin? Ensimmäinen tarkistus liittyy koulutuksen edistämiseen kriisistä huolimatta. Tämä on investointi tulevaisuuteen ja koulutus on perusoikeus ja se kattaa tarkistukset yksi, kaksi, kolme, neljä ja 34. Sitten kun puhumme kompromissitarkistusta kaksi, niin on kyse ähm, korkealaatuisesta koulutuksesta. Se voi auttaa meitä pääsemään ulos kriisistä ja se auttaa ihmisiä myös pätevöitymään erilaisiin työpaikkoihin, joka antaisi heille mahdollisuuden työllistyä paremmin. Tässä on kyse tarkistuksesta 6, 7, 8 ja 9. Tämä on siis kompromissitarkistus 2. Kompromissitarkistus 3 liittyy siihen, että käytänteiden on paremmin sovittava työmarkkinoihin. Me tarvitsemme enemmän yhteyksiä koulujen ja yritysten välillä. Meidän on tämä kuilu koulutuksen ja työmaailman välillä kurottava umpoon. Ja tässä on kyse tarkistusta 10, 11, 14, 18, 19, 37 ja 48. Sitten kompromissitarkistus 4. Tässä on kyse suunnannäytöstä tulevaisuutta varten ja miten hyvin yhdistämme koulutuksen tulevaisuuden työtarpeisiin. Tämä on usein ongelma. Ihmisten koulutus ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita, joten tämä tarkistus kattaa 15, 21, 22, 23, 24 ja 25 tarkistukset. Kompromissitarkistus 5. Tässä puhumme koulutuksen merkityksestä nuorille ja rohkaisemme komissiota tekemään vähimmäistandardeja tällä alalla. Tämä kattaa tarkistu 29, 31, 32, 33 ja 36. Tarkistus 6 on erittäin tärkeä tulevaisuuden kannalta, elinikäinen oppiminen siis. Ihmiset, jotka ovat töissä tänä päivänä, heillä täytyy olla mahdollisuus jatkaa oppimista työpaikallaan. Ja minä olen ollut mukana neuvotteluissa sellaisten ihmisten puolesta, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, jotka erotettiin, kun työskentelin Volvossa. Ja suurin ongelma oli ihmisille, jotka ovat aina olleet samassa työssä ja jotka eivät koskaan saanut jatkokoulutusta, vaikka teknologia oli muuttunut. Tämä on siis suuri haaste. Tarkistukset 41, 42 ja 43. Sitten tarkist, kompromissitarkistus 7. Se kattaa koulupudokkaat ja se, että on paremmin yhdistettävä peruskoulutus korkeakoulutuksen kanssa niin, että on parempaa jatkuvuutta. Ja kun lapset lopettavat koulun kesken, he eivät saa riittäviä pätevyyksiä, he eivät ole kiinnostavia työmarkkinoilla. Tämä on erittäin tärkeä tekijä. Tämä kompromissi kattaa tarkistukset 38 ja olen vähän lisännyt siihen vielä esittelijän tekstiä. Sitten kompromissitarkistus 8. Tässä puhumme siitä, että on tärkeää ottaa työmarkkinaosapuolet mukaan. Ajatuksena on, että työmarkkinaosapuolet ottaa mukaan ajoissa niin, että ne voivat vaikuttaa. Tarkistukset 45, 55 ja 60. Kompromissitarkistus 9 sitten. Tässä on kyse siitä, että on tärkeää luoda pätevyysjärjestelmiä, siis sekä epämuodollista että muodollista koulutusta. Tässä on kyse tarkistuksesta 16, 50 ja 51. Sitten kompromissitarkistus 8 tässä on kyse ulkoisesta ulottuvuudesta, jota on vahvistettava. Tässä ovat nämä tarkistukset ja ne kattavat oikeastaan suurimman osan tehdyistä tarkistuksista. Ja vaikka en olekaan maininnut nyt kaikkia tarkistuksia, olemme muuttaneet joidenkin tarkistusten muotoa niin, että nekin olisivat katettuina. Ja tärkeää on, että pääsisimme yhteisymmärrykseen näistä kompromissitarkistuksista ensin. Ja sitten olen tietenkin myös hyvin kiitollinen kaikille varjoesittelijöille. Haluan heiltä mielipiteitä, palautetta. Tarvitsevatko he enemmän aikaa tarkistusten lukemiseen? Jos niin on, niin ottakaa minun yhteyttä sähköpostitse haluaisin vielä kerran korostaa tätä asiaa. Jos haluamme tehdä kunnollista työtä tässä valiokunnassa, meidän on varmistettava, että kaikilla on välineet käsissään. Esittelijä tarvitsee ne, mutta myös varjoesittelijät. Ja meidän on varmistettava, että meillä on mahdollisuus ja aikaa keskustella ryhmiemme kanssa, koska nyt meillä ei ole ollut tarpeeksi aikaa, joten ehdottaisin, että äänestys järjestettäisiin vasta 5. heinäkuuta. Näin meillä olisi mahdollisuus tehdä kunnollista työtä tämän tärkeän asian parissa. Euh, monsieur le rapporteur, vous proposez un report du vote. Niin esittelijä ehdotatte, että tätä lykätään 25., 27. vai 5. heinäkuuta. Eli mikä? Viides päivä. Niin, eli viides päivä. Niin, tässä oli pientä hämmennystä. Eli koska meillä ei todellakaan ole kokousta 27. päivä, niin oli hieman hukassa. No niin, sitten seuraava puhe. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Ludvigson kollégának a munkát. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Tässä on kysymys valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, tärkeästä kysymyksestä. Pyritään takaamaan EUn tulevaisuus, joka tukeutuu koulutukselle. Ammattikoulutuksella on ehdottoman välttämätöntä, että minä itse otan esille näitä koordinaatioon liittyviä teknisiä kysymyksiä, jotka ovat olleet esteenä vasta muutama minuutti sitten kaikki käännökset saatiin käyttöön tarkistusten tarkistus näkee, että kaikki ovat pyrkivät aktiivisesti hyvän tulokseen ja minä toivon, että emme joudu tekemään liian kiireellä työtä, niin kuin tähän mennessä on ollut. Jo on pyydetty lykkäystä, ei sitä itse pyydetä äänestyslykkäystä, ja olemme samaa mieltä hänen kanssaan, koska ei pidä nyt liikaa kiirehtiä. Kiitos. Um, Monsieur Bignon. Yes, I just uh, have some notes here from... Uh... Niin, minulla on Manuelilta joitakin muistiinpanoja. Hänen piti itse lähteä kokoukseen. Hän sanoi, että hyvät kollegat, haluaisin kiittää valmistelijaa tästä työstä. Ja haluaisin kommentoida joitakin kompromissitarkistuksia. Voimme olla samaa mieltä 1, 3 ja 6 tarkistusten kanssa, mutta sitten tarkistus 2. Hänen mielestään olisi parempi puhua sanamuodella high quality eikä better quality, eli korkeampi taso, ja halutaan taata, että ihmiset ovat koulutettuja päteviä parempiin työpaikoihin, joka sitten suojaa paremmin työmarkkinoita. Eli olisi hyvä, että tässä puhuttaisiin korkealaatuisesta työstä koska tämä sitten on yhdenmukainen muiden tekstien kanssa. Ja sitten tässä neljä kohdassa puhutaan eh, koulutuksesta, työpaikoista ja tässä haluttaisiin korostaa koulutuksen osuutta, joka on tärkeämpää kuin ammattikoulutus. Eli tämä on vain jätetty pois tästä lauseesta. Sitten viimeinen kohta tai viimeinen lause. Tässä puhutaan, et, tai sanotaan, että tässä on hieman toistoa ja tätä voitaisiin muotoilla paremmin. Sitten kommentti tarkistuksesta seitsemän. Tämä ei ole hänen mielestään kovinkaan selkeästi muotoiltu. Tätä pitäisi työstää vielä. Euh, merci. Euh, il n'y a pas d'autres orateurs inscrits. Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan valmistelijalle puheenvuoron, jos haluatte jotakin sanoa, mutta olette tässä esittäneet jo kompromissitarkistukset. Kollegat eivät ole vielä tätä käsitelleet, eli todella voimme olla yhtä mieltä siitä, että tämä lykätään 5.7. kokouksen tämä äänestys. Eli todella pitää hyödyntää tätä aikaa, jota meillä on, jotta voimme siis todella laatia näitä kompromissiehdotuksia, koska muuten me emme pääse eteenpäin. Eli tämä kohta on käsitelty. Ja sitten menemme kohtaan kahdeksan. Annan esittelijälle Marian Harkinen puheenvuoron. Tämä liittyy Euroopan globalisaatiorahastoon vuodelle 2014-2020. Ja esittelijä voi tässä nyt esitellä mietintöluonnoksensa. Olkaa hyvä. Ludvigsson vielä. Det är på det viset att vi skjuter omröstningen tills den... Lykkäämmekö me nyt siis äänestystä? Kyllä, hienoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Madame Harkin, sur votre projet de rapport sur le Fonds européen d'ajustement. No niin, sitten Harkin, Euroopan globalisaatiorahasta. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin antaa hiukan päivitystä, erityisesti koskien tämän päivän meidän budjettiasian valiokunnassa budjettikysymyksen, mutta halusin kertoa teille, että vieläkin on tällainen estävä e, vähemmistö globaalirahastolle neuvostossa ja kaikkein mielenkiintoista tässä minoriteetissa on, että kun saksalaiset kollegat täällä kuvaavat tätä jonkinlaiseksi kakunkuortuksesta tätä globalisaatiorahastoa, mitä heidän irtisanottuihin työntekijöihinsä tulee. Kuitenkin Saksa kuuluu tähän estävään vähemmistöön ja osa ongelmaa saattaa olla siinä, että ministerit, jotka käyttävät EGF eli globalisaatiorahastoa, eivät aina ole yhteydessä valtiovarainministereihin, ja jos ovatkin, eivät välttämättä ole samaa mieltä. Tällainen tilanne nyt on, eikä se ole muuttunut. Tänä aamuna me keskustelimme kahden esittelijän kanssa, herra Kalfin ja herra Böge, ja kun puhuimme monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja herra Böge teki mielenkiintoisen kommentin eh, globalisaatiorahastosta. Tällä hetkellä ollaan laatimassa tutkimusta juurista puolesta, juurista oikeudellista pohjasta, ja tämä saisi olla toimielinten välinen sopimus, ja ehkä neuvosto ei yksinkertaisesti pysty luopumaan tästä globaalirahastosta näin vain. Hän myös sanoi, että alun perin hän tunsi huolta tästä rahastosta, mutta nyt hän kuitenkin tukee sitä, ja se oli varsin myönteistä kuultavaa, joten tämän tilanne on siis vähän liikkeessä ja odotamme, mitä seuraavaksi tapahtuu. Edelleen puheenjohtaja kokouksen jälkeen minulle kertoi, että on ehkä mahdollisuus, että voitte vahvistaa tämän puheenjohtajan, että komissio saattaa uudelleen esittää kriisipoikkeuslupapyynnön vuonna 2013, ja te olette tästä jo puhuneet, ja minä puhun tietenkin Irlannille puheenjohtajavaltion roolissa tästä. Tämä olisi varsin hyödyllistä, ja ehkä voimme sitten nähdä, minkälainen lopputulos tästä syntyy. Ja lopuksi vielä haluaisin ehkä, puhe, että puheenjohtaja tänään selventäisi tämän asian vielä. Te aamukokoustaisitte sanoa, että on jotain mahdollisuuksia sille, että globalisaation rahasto saataisiin muuttaa tällaiseksi uudelleenjärjestelyvälineeksi, mutta haluaisin selvitä tätä myöhemmin. Siis tällainen tilanne on nyt. Sitten toinen kysymys, joka on ollut vaikeutena alusta lähtien on tämä toimivaltakysymys ja vieläkin odotamme lopullista vastausta tähän asiaan. Uskon, että meidän olisi pitänyt voittaa Öö, saada tietoa tästä 28. päivä tänä, tätä kuuta. Olen puhunut herra Alven kanssa, joka tekee agrivalikunnassa tästä mietinnön he eivät ole tätä käsitelleet sitten alkuperäisen keskustelunsa monta kuukautta sitten. Minulla on sellainen tuntemus ilman, että mitä tarkempaa sanon, että Agri-valiokunta on ehkä varsin lähellä meidän kantojamme asiassa. Ehkä me saatamme löytää yhteisymmärryksen tästä asiasta, mutta ehkä nyt puhun liian ennenaikaisesti. Aikaisesti pitää vielä nähdä, mitä maatalousvaliokunta sanoo. Sitten vielä tähän mietintöluonnokseen itseensä. Ensinnäkin tästä on aika, vain, aika kauan aikaa, kun varjo esittelyn kanssa on pidetty kokous ja keskustelut, joita silloin kävimme, vaikuttivat vahvasti oman näkemykseeni, niin kun laadin, laadin tarkistuksen mietintöön. Tähän vaikutti myös tapaamiseni sosiaali- ja talouskomitean, alueiden komitean kanssa. Keskivaiheen kertomus myös vaikutti. Samoin olen ollut yhteydessä eri työryhmiä, jotka ovat vierailleet eri maista – Samoin myös työryhmä käsittelee juuri globaalista rahastoa. Joitakin yksityiskohtia käyn nopeasti läpi, koska minua oikeastaan kiinnostaa enemmän, mitä muilla on sanottavaa kuin mitä minä olen itse kirjoittanut. Mutta mitä tulee viljelijöihin, olen poistanut oikeudellisen perustan. Minä en ole poistanut sanaa viljelijä kaikissa yhteyksissä. Jätin sen samalla niin kuin muutkin itsensä työllistäneet ovat mukana. Ehkä te olette eri mieltä, ainakin haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette kiinnostaisi kovasti yksi argumenteista sen puolesta, että viljelijät tulevat tähän komissionetukseen on siinä, että ei voi ennakoida yhden sektorin saneerausta tai uudelleenjärjestöä ja sitten ei muiden, joten tämä tarkoittaisi sitä, että koko asia olisi epätasapainossa. Ja olen muuten myös maatalousvaliokunnassa ja puhun siinäkin roolissa, että tämä ei ole sopiva väline, eikä so- hyvä väline, jos syntyisi vakavia ongelmia maataloussektorilla. Ja jos katsomme komission asiakirjaa, niin näinkin saattaisi tapahtua. Tämä ei ole siis oikea paikka heille. Sitten muita kysymyksiä, joita löytyy tarkistuksista, niin on mm, hyvä ajankohta, oikea-aikaisuus ja kiinnostaa, mitä komissio aikoo tästä sanoa. Tiedän, että he ovat tiukentaneet omaa ehdotustaan. Minä tiukkasin sitä vielä enemmän ja minua kovasti kiinnostaa kuulla komissiolta näkemyksiä tästä edelleen. Yhteisrahoitus, tämä asia otettiin esille toistuvasti ja se on vähän tällainen kaksiteräinen miekka, koska jotkut jäsenvaltiot haluavat yhteisrahoituksen olevan 50 prosentissa, toiset taas haluavat käyttää globalisaatiorahastoa, koska yhteisrahoitus ei ole tarpeeksi korkealla tasolla. Olen puhunut tästä eri ministeriöiden kanssa ja minä olen ehdottanut sitä, että saamme tämän 50 prosenttia ja 65 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille ja 75 prosenttia silloin, kun maat ovat pelastusohjelmissa tai saavat rahoitusta ERVVstä ja niin edelleen. Minua tässäkin kiinnostaa kovasti kuulla, mitä jäsenillä on sanottavaa näistä ehdotuksista. Edelleen mainitsen mietinnössä kriisipoikkeuspoiksen pidentämisen yksi kysymys, joka tässä minun on vähän hämmästyttänyt, kun tarkastelee eri hakemuksia, joita saamme työryhmän jäsenvaltiosta, kun katsotaan yksityiskohtaisesti sitä, miten varoja on käytetty ja niin edelleen. Ja yksi heikkouksista minun mielestäni ainakin globaalista rahastossa on, että joskus minusta näyttää siltä, ei sunkaan aina, siis vain joskus, mutta joissakin jäsenvaltoissa käytetään globalisaatiorahastona tällaisena jatkuvana rahastona ja kuinka paljon lisäarvoa tällaisessa oikein sitten on. Ja jotta voitaisiin varmistaa, että saataisiin jonkun lisäarvoa tälle, olen pyytänyt että se mitä kutsumaksi rahoitukselliseksi avustukseksi, niin lainsäädännön mukaan, jota on ehdotettu, mikä tahansa äh, korvaus, joka annetaan yrityksille, mutta tietysti globaalisaatioita tätä kattaisi, mutta minä olen ehdottanut sitä, että jos ajatellaan vain rahoituskorvauksia, ei vain, ei ole kyse koulutuksesta tai yrittäjyydestä, mutta jos tämä kuuluu jäsenvaltion vastuulle, niin silloin globaalisen rahaston niin tässä pitäisi tulla korvaamaan mitään. Jos jäsenvaltiot saavat 50 prosentin rahoituksen, niin silloin tietenkin he itse rahoittavat 50 prosenttia näistä korvauksista, mutta minä uskon, että jota todellakin saataisiin aikaan lisäarvoa erityisesti irtisanotuille työntekijöille ja kun olen kuunnellut heitä he olisivat odottaneet, että saataisiin lisäarvoa heille itselleen työntekijöinä myös. Ja mielestäni tämä saattaisi olla yksi tapa toimia. En ole ollenkaan varma, miten tämä otetaan vastaan jäsenvaltiotasolla, mutta edelleenkin minua kiinnostaa kuulla teiltä kommenttejanne. Vielä pari loppukommenttia. Olen yrittänyt sovittaa yhteen globaalisaata rahastoa EU 2020 strategian tavoitteisiin ja mm, ympätä sitä mukaan tähän mietintöön yksi kohdista, joka tuli jatkuvasti eteen sekä keskivaiheen tarkistuksessa että yhteyksissä työntekijöiden kanssa on tarve aina hetkenä minä hyvänsä, että työntekijät itse ja heidän edustajansa olisivat mukana, kun laaditaan tätä koordinaatiopakettia työntekijöiden hyväksi. Ja näyttää siltä, ja todistajat ovat varsin selviä, että kun näin tapahtuu, silloin saamme paljon parempia tuloksia, joten jälleen olen yrittänyt ottaa tällaista mukaan tähän tekstiin. Tarve saada työmarkkinaosapuolet mukaan ja työntekijän edustajat tai työntekijät ihan itse. Sitten vielä loppukommentti. Tarvitaan ennalta aktiivista vuorovaikutusta viranomaisten ja komission välillä. Joissa, jostakin hakemuksista löytyy, että he ovat erittäin aktiivisia ja tämä toimii hyvin joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla taas mielestäni heidän pitäisi hiukan oppia muilta parhaimmista käytännöistä, ja tämän takia minä olen lisännyt varojen määrän tätä varten. Minä tiedän, että kukaan ei pidä varojen lisäyksestä, koska silloin se otetaan pois työntekijöiden taskusta, mutta minun kokemukseni mukaan globalisaatiorahastossa sen paremmin, mitä paremmin henkilökohtaiset palvelut ja paketit ovat, niin sitä paremmin tai mitä enemmän työntekijät ovat mukana, sen parempi lopputuloskin on työntekijöille. Tämän takia minä, minä tätä lisäystä olen ehdottanut. Uskon, että olen käynyt nyt pääkohdat lävitse puheenjohtaja, ja nyt kovasti olen kiinnostunut siitä, mitä teillä on mie- mielessänne. Kiitos Darden, sitten Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Muutamia ajatuksia ensinnäkin yleisellä tasolla, ennen kuin menen sitten tähän sisältöön. Ensinnäkin on erittäin hyvä, että on tehty tämä päätös laatia tämä mietintö. Eli on hyvä, että tämä työ on tehty ja tässä voidaan sitten ottaa esille näitä asioita. Tämä on hieman hidastanut meidän työtämme täällä, mutta sitten kuitenkin, aivan kuten esittelijä muistaa, tämä on otettu joltakin taholta myöskin kielteisesti vastaan. Ja tässä on todella ollut vastustusta kriisi syiden takia tai erilaisista teknisistä syistä. Ja nyt sitten halutaan jopa lopettaa tämä globalisaatiorahasto kokonaan. Ja täällä olemme nähneet viimeisien kuukausien aikana, että tämä rahasto on kovin tarpeellinen. Se hyödyttää joitakin jäsenvaltioita, jotka itse kyseenalaistavat sen. Eli tämä on joskus hieman yllättäväkin. Olen tyytyväinen Andorin komission jäsenen kannoista hän meille kertoi eilen näistä uudelleen järjestelyistä eri aloille ja hän tuki tätä asiaa. Eli jos komissio tätä tukee, se on hyvä. Ja sitten tästä mietintöluonnoksesta tarkemmin kommentteja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tässä on otettu tärkeitä kantoja huomioon. Me olemme tästä puhuneet useampaan kertaan laatimisvaiheessa ja tässä on todella otettu huomioon näitä kysymyksiä. Ja erityisesti tämä viljelijöiden erityisasema, aivan kuten esittelijä muistutti. On tärkeää, että tässä on työmarkkinaosapuolet otettu huomioon niin edelleen. Sitten muutamia täydentäviä kantoja tästä soveltamisalasta ja viljelijöiden äh, asio, asemasta, yritysten tai omistajien asemasta. Tämä ei ole alkuperäinen tavoite tässä tekstissä on hyvin pieniä yrityksiä, joilla on kaksi kolme työntekijää ja voidaan tässä todella pohtia, että mikä on se raja, mikä menee näiden työntekijöiden ja sitten omistajien yrittäjien välillä. Sitten toinen aihe, tämä 50 prosentin raja. Tässä on ehdotettu tarkistuksia, jolla voitaisiin sitten muokata hieman tätä ehdotusta ja kestoaikoja, eli tämä raja voitaisiin ehkä soveltaa, sitä voitaisiin soveltaa aina työllisyystilanteen mukaisesti kyseisellä alalla. Sitten kolmas kommentti liittyy tähän osarahoitukseen. On selvää, että se hieman jarruttaa tätä, kun ajatellaan, että tämän rahaston käyttö tai muiden rahastojen käyttö saattaa todella hidastua, tämä saattaa jarruttaa tilannetta, kun ajatellaan sellaisia ajatuksia, tai kun ajatellaan sellaisia alueita, joilla tätä voitaisiin soveltaa. Sitten yksi asia, joka liittyy tähän, tähän kun analysoidaan maiden budjetteja, niin pitäisi olla tietynlaista ymmärtämystä tai pitäisi ottaa ainakin huomioon eri menot, joita valtioilla alueilla on, joka liittyy tähän osarahoitukseen. Eli sosiaalirahastojen osalta tämä pätee myöskin, mutta myöskin tutkimuksen tai infrastruktuureihin liittyviin rahastoihin. Tämä voisi olla kannuste maalle investoida 2020 äh, äh, strategiaan. Sitten se, että poistetaan tässä viite näihin äh, eri sopimuksiin, kauppasopimuksiin, ehkä maatalouden alalla. Ehkä tässä voitaisiin puhua yleisesti ihan lyhyesti kauppasopimuksista. Ja sitten ihan lopuksi vielä kommentti tämä yhteys, jonka haluaisin tehdä mietintöön, joka Alessandro Sarkasmu esittää pian. Eli voitaisiin tässä ottaa tämmöinen alakohtainen lähestymistapa tietyillä maantieteellisillä alueilla tai koko Euroopan unionin alueella – ja sitten voitaisiin käyttää nopeampia kohdennettuja toimenpiteitä. Eli tämä yhteys olisi minun mielestäni tärkeää tehdä. Tässä muutamia kommentteja tässä keskusteluvaiheessa minulta. Kiitos. Madame Morin-Chartier, puis Madame Cornelis. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Marian Haakinia työstä, jota hän tekee mietinnössä aiheena Euroopan globalisaatiorahasto. Luotan täysin Marian Haakiniin, koska minä tiedän, että hän tuntee erittäin hyvin aiheen ja kyseisen rahaston, koska tätä rahastohan tunnetaan varsin huonosti jäsenvaltiotasolla, mutta myös puheenjohtajassa tunnetaan huonosti myös jopa parlamentissa. Ja minun mielestäni meidän pitäisi nyt kaikki yhdistää voimamme, koska paljon tätä rahastoa vastustetaan, vaikka ihmiset eivät edes tunne, miten sitä käytetään, mikä tarkoitus sillä on. Ja meidän pitää vieläkin pyrkiä vahvasti säilyttämään globaalista rahastokomission jäsenen kanssa. Samoin Michael Portas aikanaan omassa mietinnössään halusi, että tämä globalisaatiorahasto rahasto saisi oman budjettikohtansa. Hän sitoutui vahvasti tukemaan tätä rahastoa ja hän tunsi myös sen merkityksen ja vaikutukset ja halusi sen säilyttää. Joten minun mielestäni me, tämä on meille selkeä velvollisuus. Meidän pitää yhdistää voimamme, jotta voimme säilyttää rahaston ja tehdä sitä tunnetumma, tunnetummaksi. Sitten toinen asia, jota, jonka ottaisin esille, on tietysti että yhdyn siihen, mitä esittelijä sanoi siitä, että voi vain pahoitella sitä, että ei ole saatu tätä kriisipoikkeuslupaa ja poikkeusluvan pidennystä globalisaatiorahastolle. Tämä liittyy ehdottomasti käsittämättömään päätökseen. Mit, tällä hetkellä me, meidän pitäisi taistella sen puolesta, että globalisaatiorahasto voi jatkossakin äh, tehokkaasti vastata kriisitilanteeseen, joka koskee palkansaajia Euroopassa. Minä jaan Rova Haakidin kanssa hänen kantansa koskien tätä avausta kohti maanviljelystä. Globaalisatorrahastoa ei ole luotu tämä mielessä pitäen, joten se ei ole sopiva väline viljelijöille. Se ei ole mikään ratkaisu tai mahdollis, sopiva ratkaisu. Edes maatalousvaliokunnan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tilanne ei ole sellainen, että globaalista rahastoa tarvittaisiin. Tämä on siis oma asiansa, eikä näitä asioita pitäisi sotkea keskenään. Sitten neljäs tekijä, jota lyhyesti korostaisin, on se, että täytyy ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet heti varhaisessa vaiheessa koko prosessiin globaalista rahaston toiminnasta, koska me olemme nähneet aikaisemmin, historia, äh, menestys osoittaa, että osoittaa, että kun työmarkkinaosapuolet eivät ole mukana osallisena, silloin rahasto ei toimi hyvin ja silloin se hyödyttää välikäsiä, jotka eivät mitenkään tarvitse mitään tukea globalisaatiorahastolta. Lopuksi en ole täysin samaa mieltä ystäväni Frederik Dardenin kanssa. Niinkin käy, Frederik, mutta nyt kuitenkin tämä on suoraan sanoa. Mitä tulee siihen, mitä sinä sanoit globalisaatiorahaston vaikutuksesta käsityöläisiin ja mikroityksiin? Joskus, kun on kyseessä tällaisessa koko alan yrityks, jotakin yritysryhmittymää, esimerkiksi Espanjassa tätä keramiikkiteollisuuden alaa vaikka, niin silloin on kokonainen verkosto pieniä ja erittäin pieniä yrityksiä. Joskus niissä on vain yksi palkansaaja, jo, joihin vaikuttaa sitten alihankkia toiminta. Ja päinvastoin meidän pitää edistää ihmisten tällaistenkin vaikeuksissa olevien yritysten pääsyä globaalista varoihin ei ole kyse vain suurista yrityksistä. Tietenkään tämä ei ole se, mitä te haluatte, ei ainakaan se, mitä me EPPssä haluamme. Ja minä uskon puheenjohtaja, että pitää pystyä säilyttämään nämäkin työpaikat. E, Madame Lopi Fontanier. Thank you, Chair. I think uh, the rapporteur did a very... Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä, olen samaa mieltä monien asioiden kanssa. On joitakin asioita, joita meidän pitää vielä pohtia, mutta yleisesti tämä on hyväksyttävissä meidän puolestamme. Kriisipoikkeus on erittäin tärkeä. Toivottavasti tämä tehdään ennen 2014 ja olen kiinnostunut kuulemaan uutisista tältä alalta. Sitten se, että viljelijät otetaan mukaan, se on oikeudenmukaista. Monet heistä ei varmastikaan pysty käyttämään tätä hyödykseen, mutta tämä todella avaa heille tilaisuuden, jos tietyllä alalla on sellaisia viljelijöitä, jotka kriisin tai globalisaation vuoksi menettävät työnsä. He tarvitsevat koulutusta uusiin ammatteihin. Se on hyvä, että tässä on EU 2020-strategian hyvä yhteys. Se on hyvä. Ja se, mitä meidän pitää käyttää, se pitäisi kohdentaa äh, pääasiallisiin tavoitteisiimme Euroopan taloudessa, eli EU 2020-ohjelmaan. Haluaisin pohtia vielä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa sitä, että voisimmeko ottaa tämän mukaan Euroopan sosiaalirahastoon. Eli tämä olisi ikään kuin tällainen nopeampi, nopeampi, nopeammin toiminnassa oleva rahasto ES, ESRn yhteydessä. Eli näin voitaisiin esimerkiksi hakemukset käsitellä nopeammin. Ja tämä voisi olla hyvä tapa pelastaa rahasto. Aivan kuten Harkin sanoi, monilla mailla on ongelmia tämän rahaston kanssa ja tämä joukko vaan kasvaa ja he eivät aivan täysin ole myöskään väärässä argumenteissaan, mutta meille on erittäin tärkeää se, että mitä paikan päällä tapahtuu ja mitä rahasto vaikuttaa. Eli työttömät EUn kansalaiset, jotka tätä eniten tarvitsevat, saavat hyötyä tästä ja tämä liittyy subsidiariteettiin periaatteeseenkin, meidän pitää taata, että raha todella menee sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Eli se, että globalisaatiorahasto otettaisiin mukaan tai sisällytettäisiin sosiaalirahastoon olisi yksi tapa toimia, mutta Harkin myös sanoi, että tämä voitaisiin ikään kuin muuttaa tällaiseksi uudelleen äh, muotoilurahastoksi, ja tietysti tämä on erittäin hyvä, varsinkin jos taloutta pyritään viherryttämään samalla. Madame Lopez Fontanier, puis Madame Blinkevich. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin lisätä jotakin asioita. Ensinnäkin sanoisin, että tuen suurta osaa tekstissä esittänyt hyvää työtä. Minusta on välttämätöntä, että tässä mahdollistan se, että irtisanotut työntekijät voivat parantaa tilannettaan ja voivat jatkaa itsenäisesti vaikka yrittäjänä meistä. Siksi on tärkeää, että on sopiva budjetti käytössä ja pitää ottaa huomioon tämänhetkiset olosuhteet jotka ovat olleet varsin huonot jo joitakin vuosia, ikävä kyllä. Tuen myös sitä ehdotusta siitä, että on tällaista yhteisrahoitusta ja näistä summista on samaa mieltä. Tämä parantaa ja helpottaa jäsenvaltioiden käyttömahdollisuuksia rahaston suhteen. Sekin on hyvä asia, että tässä asetuksessa tunnustetaan väliaikainen kriisipoikkeus ja se, on, se oli se pysyvä kriteeri. Puhun tästä, olen tästä esittelen kanssa samaa mieltä. Edelleen, otetaanko mukaan viljelijöitä vaiko ei? On selvää, että viljelijöillä pitää olla samanlainen kohtelu kuin muillakin työntekijöillä, vaikkakin mm, useinkaan viljelijöitä ei mainita, niin mielestäni se kuitenkin hyvä, että silti todettaisiin, tulisi aivan selväksi, että viljelijöiden täytyy saada sama kohtelu osakseen kuin muidenkin työntekijöiden. On aivan välttämätöntä, että ei unohdeta rahaston kohdalla viljelijöitäkään. Ja vielä lopuksi olen täysin samaa mieltä Elisabeth Moranin kanssa. Minun mielestäni ja on sanonut, että komission kanssa pitää ottaa mukaan ei vain työntekijät, jotka ovat kiinteistötyön paikassa tai väliaikaisessa työsuhteessa, mutta on tärkeää, että mikroyritysten omistajat, pk-yritykset ovat mukana. Ja niin kuin Elisabeth Moran sanoi, Espanjassa meillä on tällaisia erittäin pieniä yrityksiä tietyllä sektorilla ja siksi onkin hyvä, että nämäkin ihmiset voivat hakea rahoitusta rahastosta. Ehm, Madame Blinkevičiūtė, puis Monsieur Thomas Mann. Ačiū pirmininkė. Mm. Dėkuoju pranešėjai Harkinį, tikrai daug darbo įdėjo e, rengdama šį. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Harkin on tehnyt todella paljon työtä tämän asiakirjan laatimisessa. Minä haluaisin hiukan kommentoida sitä. Me tiedämme, että neuvostossa on vielä e, määrä vähemmistö Ilmeisesti tässä on Saksa syypäänä. Kuulimme e, täällä e, erään e, ministeriön edustajia Saksasta ja se antoi esimerkin siitä, kuinka tuo maa käyttää globalisaatiorahastoa. Ja tämähän on todella myönteinen asia. Siksipä olen nyt kovin yllättynyt Saksan kannasta neuvostossa. Kysymykseni tai kysymys, jolle, johon haluaisin vastauksen, jonka minun pitäisi itse vastata, on seuraava. Meillä on globalisaatiorahasto, meillä on muita rahastoja, voimme yhdistää ne kaikki ja sitten säästämme rahaa tällä tavalla. Mutta mikä sitten lopputulos on? Kukaan ei välitä siitä. Siksi päin tue eh, edustaja Cornelissenin ehdotusta, eh, että globalisaatiorahasto voisi olla osa sosiaalirahastoa. Tällä tavoin me menettäisimme tavoitteemme, globalisaatiorahaston tavoitteen. Tämä rahasto on erittäin tärkeä tämänhetkisessä kriisitilanteessa ja toivottavasti tämä kriisipoikkeus pidetään yllä tulevaisuudessakin ja voimme saavuttaa tavoitteemme tuen lähes kaikkia edustaja Harkinin ajatuksia. Hän on todella tehnyt paljon työtä, syvällistä työtä. Hän ymmärtää tilanteen erittäin hyvin. Minä tuen hänen ehdotustaan siitä, että työmarkkinaosapuolten pitäisi osallistua globalisaatiorahaston toimintaan. Ihmiset, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, heidän tulisi saada korvauksia ja rahoitusta. 50 prosenttinen osarahoitus ei ole riittävää suurin osa jäsenvaltioista ei voi hyödyntää tätä tällaisin ehdoin, siksi vähintään 75 prosenttia rahoituksesta pitäisi tarjota. silloin jäsenvaltiot, jotka eivät muuten voi tätä hyödyntää, joilla ei ole varaa siihen, niin voivat hyödyntää sitä. Ne tulee maatalouteen niin sanoin tämän aikaisemmin ja sanon tämän vieläkin. Komissio on nyt saattanut meidät tähän jamaan. Se on yrittänyt ottaa mukaan maanviljelijät tähän ja sitä varten annettiin kolme miljoonaa euroa, mutta nyt näemme, että tarvitsemme vähintään seitsemän miljoonaa euroa maanviljelijöille. En ymmärrä tätä peliä. Haluammeko todella auttaa maanviljelijöitä vai haluammeko vain vaikuttaa siltä, että autamme heitä? En usko, että tällä rahastolla voidaan auttaa maanviljelijöitä joidenkin erityis ehtojen mukaisesti. Jos haluamme auttaa heitä, niin silloin samojen ehtojen on täytettävä kuin muiden työntekijöiden kohdalla. Olen myös FEM-valiokunnan jäsen, olemme tehneet lausunnon tästä mietinnöstä ja haluaisin kysyä esittelijältä, että hän ottaisi tämän lausunnon huomioon, koska sukupuolin näkökulma on erittäin tärkeä myöskin. Thomas Mann. Täällä on vielä Thomas Mann, Kristensen, Perez, Voinko nyt sulkea tämän listan funsen? Voinko sulkea puhujalistan? Thomas Mann seuraavaksi. <clears throat> Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Marian on tehnyt oikein hyvän mietinnön, kuten aina. Ja voimme hyödyntää sitä oikein hyvin. Kuitenkin jotain eroja on vielä, joita on selvitettävä. Edustaja Blinkevichuute, minulla on ongelmani sen suhteen, että Saksan laiset käyttävät tätä määrävähemmistöä hyväkseen. Vaikuttaa siltä, että e, edistys, jota olemme parlamentissa saavuttaneet, ei ole vielä oikein saapunut perille sinne. Toivottavasti tilanne muuttuu. Mepithän eivät ole kaukana kotimaastaan, mutta ja voivat vaikuttaa siellä, mutta jos on eri mieltä, niin kyllä sen voi sanoa. Minä äh, pidän tätä globalisaatiorahastoa sellaisena kuin me olemme sen täällä parlamentissa työstäneet, jossa äh, työryhmät ovat sanoneet, että emme halua jakaa määrärahoja joka paikkaan, vaan ainoastaan sinne, äh, missä ne voivat vaikuttaa tehokkaasti. Niin minun mielestäni tämä on oikea tie, mutta en usko, että kaikissa pääkaupungeissa tämä on vielä oikein huomattu. Yritän tehdä jotain, jotta ehkä hiukan tämä Saksan kanta muuttuisi, koska uskon, että globalisaatiorahasto on tuonut paljon meille. Toinen kommentti. Nyt meillä on eurooppalainen globalisaatiorahasto, jonka Barroso e, suuresti esitteli, mutta sitten hän sanoi, että kaikki otetaan sosiaalirahastosta. Ei tämä käy. Sosiaalirahasto on erikseen, globalisaatiorahasto erikseen. Emme voi sanoa, että nyt sitten määrärahat otetaan sosiaalirahastosta. Kyllä nämä täytyy erottaa. Se, miten globalisaatiorahasto on kehittynyt, on mielestäni nyt erittäin hyvä ja tuloksia on syntynyt. En ole koskaan sanonut, että meillä on joku iso kori ja sitten jaamme sieltä kaikille vähäsen. Ei, ei näin ole. Kriteereistä on pidettävä tiukasti kiinni ja tätä viestiä kaikki eivät ole vielä ymmärtäneet. Minulla on myös eri kanta, mitä tulee maatalouteen. Vaalipiirissänikin äh, harjoitetaan maataloutta ja usein vierailen äh, maatiloilla, kuten kollegat varmasti muutenkin täällä. Ja jos sitä sanottaisiin, että tämä olisi otettava globalisaatiorahastosta, niin se on varmasti väärin. Meillä on ihan oikein äh, tukitoimenpiteitä maataloudelle, eh, mutta määrärahat tulevat aivan eri kassasta, eikä tuota kassaa tarvitse aina pienentää ne ovat korvauksia työstä, jota maanviljelijät tekevät. Mutta jos nyt otamme sitten globalisaatiorahaston mukaan, niin tästä syntyy iso sotku. En usko, että meidän tulisi tätä siihen hyödyttää. On paljon muitakin kassoja, joita voidaan käyttää. Tämä on minun näkemykseni. Katsotaanpa, päästäänkö yhteisymmärrykseen neuvotteluissa, mutta halusin kertoa vain vähän eri näkökulman myöskin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 että äh, tällaiset globalisaatiorahastopyynnöt käsiteltäisiin nopeammin. Tätä olemme useasti äh, vaatineet. Joskus kuluu kokonainen vuosi ennen kuin jotain tapahtuu, ja se on aivan liian pitkä aika. Maanviljelijät, hän saavat 35 prosentista 40 prosenttiin EUn budjetista. Jos nyt sitten vielä otetaan maanviljelijät mukaan, niin kyllä tästä tulee suuri sekasot, kun Meidän on äh, löydettävä tasapaino jäsenvaltioiden ja EUn toimivaltuuksien välillä. Tiedän, että Tanskan parlamentti on sanonut, että tämä rikkoo toissijaisuusperiaatetta. Erityisesti kun yritetään ottaa mukaan pienet yritykset ja maatilat. Tässä on kyse rakenteissa, jossa kansallisvaltio on vastuussa ja myös hallinnollisesti tästä tulisi hyvin monimutkaista, jos jopa mikroyritykset otettaisiin mukaan, että nekin voisivat saada vielä tukea tästä rahastosta. Se tukehduttaisi koko rahaston hallinnollisen taakan alle. Kyllä tässä täytyy kohdistaa toimenpiteet suuryrityksiin ja kokonaisiin aloihin, jos nämä ovat pienyrityksiä, joissa vain muutama työntekijä, niin tästä tulee liian sekavaa. Kiitos. Tässä todella olen päästy keskusteluun ja on kuitenkin joitakin muokkauksia, joita pitää vielä tehdä. Haluaisin puuttua useampiinkin kohtiin. Muistaa, että kun on keskusteluissa, aivan kuten kaikki tietävät, globalisaatiorahasto otettu esille Tanskan puheenjohtajakaudella ja on todella sanottu, että tätä ei, rahastoa ei enää tulevaisuudessa olisi olemassa. Ja kaikki valiokunnan jäsenet, jotka ovat vakuuttuneita tämän rahaston tärkeydestä, pitää todella ottaa asia esille EPSKossa ja muualla, mutta myöskin yleisten asioiden neuvostossa ensi viikolla, joka sitten käsittelee tätä asiaa. Eli kyseessä on yhteismenettely ja todella neuvosto tarvitsee tästä tarvitsee ottaa huomioon parlamentin kannan. Minun ehdotukseni olisi se, tähän kun sen voi vielä kommentoida myöhemmin, oli se, että tein siis ehdotuksen eilen kun keskustelimme puheenjohtajakauden, Kyproksen puheenjohtajakauden työohjelmasta. Eli ehdotus sisälsi seuraavaa. Eli neuvoston pöydällä on nyt tämä kriisikriteerin pidentämiseen liittyvä ehdotus ja tämä sitten estettiin tämä edistys ja kyseessä on siis rahaston pidentäminen 2013 vuonna. Siis katsottiin, että tämä rahasto lopetettaisiin 31. joulukuuta 2011, Varmasti muistatte, että neuvostossa keskusteluissa oli myös ehdotus, että ikään kuin jatka, että tätä jatketaisiin 2012 on nyt mennyt. En näe sitä, en tiedä, en, komissio ei varmastakaan voi vetää pois ehdotusta, että tämä taisi huonon merkin. Eli sen ei pitäisi vetää pois ehdotusta, mutta muokata, muuttaa sitä ja sanoa, että nyt todellakin tarvitsemme jatkoa 2013 vuodelle. Olosuhteet eivät ole parantaneet. En tiedä, onko tämä menestys, kun otetaan huomioon se tila, missä asian käsittely on komis- äh, neuvostossa, mutta tätä pitää todella seurata. Sitten äh, agrivaliokunnan kysymys. Toivottavasti saisimme hyvän sopimuksen ja toimivaltuuksien jako menisi asianmukaisesti. Ja meidän pitäisi olla samoilla linjoilla periaatteista. Mutta haluaisin käsitellä näitä kahta puolta tässä ehdotuksessa. Eli tähän on ehdotettu otettavan mukaan maanviljelijöitä. Tämä on hyvä tai hyvin kriittinen kysymys me näemme, että tämä on esitetty sellaisena asiana, joka voisi rauhoittaa niitä maita, joilla on tällä alalla paljon ongelmia. Eli tällä pyritään rahoittamaan näitä maanviljelijöitä. Tämä on yksi syy, jolla josta, jonka vuoksi komissio on tämän ehdotuksen tehnyt. Ja kuitenkin tässä toinen asia on se, että halutaan ottaa huomioon vapaan kaupan vaikutukset Eli kun vapaakaupalla on tällaiset vaikutukset Euroopan unioniin, tästä pitää sitten, tämä pitää keskustella tai neuvotella toisella tavalla. Eli se, että globalisaatiorahasto avattaisiin tällä tavalla, voidaan sanoa, että kaikki menee hyvin, että maksetaan viljelijöille ja niin edelleen. Eli tämä on sen vastaista, mitä on päätetty Riossa ja tällä ei pyritä mitenkään kehittämään maiden sisäistä kapasiteettia ja tämä lisäpäästö niin edelleen, niin on erilaisia argumentteja, jotka eivät kuitenkaan ole päteviä tai hyviä. Kuitenkin tässä puhutaan siis näiden viljelijöiden asemasta ja itsenäisten ammattiharjoittajien asemasta ja niin edelleen. Työryhmässä olemme nähneet erityisesti Espanjan tapauksen. Siellä on niin kuinka paljon, vaikka kuinka paljon yrityksiä ja Espanjan puheenjohtajakaudella haluttiin ottaa esille tämä kysymys sosiaalisesta suojelusta, jota annettaisiin itsenäisille ammatinharjoittajille, kun ne ovat sellaisessa tilanteessa, että kriisi iskee ja heidän pitäisi päästä takaisin markkinoille. Ja he eivät saa esimerkiksi työttömyyskorvausta tai muita sosiaalietuuksia. Ja sitten he jäävät puille paljaille. Eli se, että otetaan huomioon tämä, nämä yksittäiset tilanteet, joka myöskin kattaa osittain maanviljelijät. Tämä on erittäin tärkeä tai int- kiinnostava ö, tie. Sitten se, että tämä rahasto otettaisiin sosiaalirahastoon osaksi. En nyt sano tähän enempää, koska pitää katsoa, miten tässä edetään, mutta olen varma siitä, että jos haluamme, että globalisaatiorahasta voitaisiin saada käyttöön nopeammin, mitä kaikki toivomme, niin pitää löytää toisenlainen järjestelmä budjetin osalta. Koska tähän tarvitaan sellainen prosessi, validointiprosessi, joka kestää liian kauan aikaa. Sitten vielä yksi asia. Olen ottanut monen kerran tämän esille, tämän yhteyden globalisaatiorahaston kanssa. Ja myös Serkasin tekstissä olevat ehdotukset, ei Ranskan hallituksen osalta on otettu näitä e- asioita esille ja näitä pitäisi tutkia ta- tarkemmin. Eli tehdäänkö globalisaatiorahastosta väline, joilla voidaan sitten paremmin kohdentaa tällaisia uudelleenjärjestelyjä. Kinekuus ja sitten vielä esittelee puheenvuoro. Kiitoksia. Ihan pieni kommentti näistä kysymyksistä. Minun mielestäni globalisaatiorahaston filosofia eroaa ESFstä, sitä käytetään varsin eri tavoin. Mielestäni olisi virhe sotkea tässä asioita, koska ESF toimii kansallisella tasolla. Se on jaettu operatiivisiin ohjelmiin. Siinä on ihan eri tausta käytölle. Joskus tietysti palvellaan samoja tarkoitusperiä, työllisyyttä, työttömiä ja niin edelleen. Minun ei pitäisi äh, sotkea näköistä keskenään, se olisi aika vaarallistakin ja haluaisikin rohkaista esittelijää taistelemaan todellakin globalisaatiorahaston puolesta eikä luovuttamaan. Ja me todellakin tuemme sinua tässä kamppailussa Kriisin luonne on muuttunut paljonkin. rahastoa, eh, sanotaan, että sitä ei enää tarvita. Jos se on tarpeeksi tehokas, niin silloin meidän pitäisi pohtia jotakin muutoksia, jotta sahastosta tulisi sitten tehokkaampi, mutta on aivan selvää, että se pitäisi ottaa nopeasti käyttöön, toimintaa pitäisi kohdentaa ja varoja pitäisi käyttää Euroopan tasolla – Tämä olisi siis tällainen solidaarisuuden osoitus. Vähän eri tapaista, eri tapaista solidaarisuutta osoitetaan tätä kautta kuin ESFstä. Ja sitten viljelijät mukaan vaiko ei. Jos viljelijät tarvitsevat samasta apua kuin muut irtisanotut. Ja kriisin niin silloin meidän pitäisi kyllä pohtia jonkinlaista järjestelyä ja luoda jonkinlainen mekanismi, jotta rahasto voidaan käyttää, mutta en käyttäisi kuitenkaan globalisaatiorahaston varoja. viljelyihin. on aika absurdia panna tietty summa sivuun ja todeta, että Ville tarvitsevat näin paljon. Valtavasti varoja on annettu jo viljelijöille, että ehkä, ehkä varoja ei aina käytetä kaikkein parhaimmalla tavalla. Madame Prodinski, pour la commission. Thank you very much indeed, Madam President. Um, and thank you indeed. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä mietinnöstä, joka on valmisteltu. Se osoittaa, kuinka paljon työtä siihen on äh, pantu ja tätä y- konsensusta, jota siinä on yritetty hakea. Ja olen hyvin kiinnostunut tästä keskustelusta, jota täällä on käyntä, joka äh, osoittaa tukea tälle tasapainolle, jota esittelijä on mietinnössään yrittänyt saada aikaan. En haluaisi kovasti kommentoida koko tätä kysymystä, joka liittyy maanviljelijöihin, koska täällä ilmeisesti ollaan samaa mieltä asiasta ja mietintö näin esitettynä on hyvin looginen, mitä tulee maanviljelijöiden Äh, mukaan ottamiseen samoin ehdoin kuin kaikki muut, jotka voivat rahastoa käyttää, ja siksi en halua tätä asiaa kommentoida. Haluaisin kuitenkin kommentoida joitakin äh, kohtia, joita esittelijä on hieno säätänyt ehdotuksessamme. Ja suurin osa siitä on erittäin myönteistä ja hyödyllistä komissiolle, jos nyt menen läpi nämä yksittäiset aspektit, niin täällä on esimerkiksi tämä kohta, että uudelleen integrointiaste olisi mitattava vaiheen lopussa eikä niinkään vuoden kuluttua. Tämä vaikuttaa hyvin loogiselta, koska me annamme 25 kuukautta tukea globalisaatiorahaston alaisena ja useat työntekijät osallistuvat sitten ohjelmiin, jotka käyttävät 25 kuukautta tai jopa pidempään, jos ne alkavat aikaisemmin. Ja siksi olisi loogista mitata työmarkkinoille integroitumisastetta tämän vaiheen lopuksi eikä puolessa välissä. Toinen seikka, jonka panin itselleni muistiin, on se, että investointiapujen ei tulisi ylittää 25 000 euroa eh, eikä 35 000 jos maanviljelijöitä ei oteta mukaan, kuten alun perin ehdotimme, niin kyllä 25 000 euroa riittää ja se mahdollistaa sen, että silloin määrärahoja voidaan käyttää useammille työntekijöille. Nykyisissä globalisaatiorahastotapauksissa emme ole kovinkaan usein ylittänyt tuota 25 000, joten se on varmaan ihan hyvä summa. Mitä tulee teknisen avun korkeampaan tasoon, mahdollistaisitte 7 prosentin katon. Tämäkin vaikuttaa hyvältä ajatukselta, koska kuten esittelijä huomautti hyvin usein ensimmäinen hakemus jäsenvaltiolta – on sellainen, että tämä aste on korkeampi kuin tuo normi 4 prosenttia, ja se saattaa olla korkeampi, jos on kyse reuna-alueesta tai jos on erityisiä ongelmia, tarvitaan esimerkiksi vahvistettua valvontaa. Sitten työmarkkinaosapuolten kuuleminen. Tämäkin on hyvin hyödyllistä ja aivan kuten sanoitte, tämä on ollut myönteinen asia olemassa olevissa tapauksissa. Ähm, minä en nyt ihan välttämättä ilman laseja näe tuonne eteen, mutta ymmärtääkseni puheenjohtaja haluaa, että puhun lyhyesti. Ihan lyhyesti haluan vielä sanoa seuraavaa. Esittelijä on ehdottanut, että että kun on kyse kolmannen tason koulutuksesta, niin täytäntöönpano aikaa voitaisiin pidentää. On hyvin vaikea pohtia, miten tämä onnistuisi, koska kuitenkin tämä loppuraportti tarvitaan 24 kuukauden plus 6 kuukauden jälkeen, joten meidän täytyisi yksityiskohtaisesti keskustella, miten tämä oli mahdollista. Sitten vuosikertomus. Tällä hetkellä me annamme kaksi kertaa vuodessa kertomuksen. kerran kahdessa vuodessa kertomuksen, eh, koska tällä tavoin säästyy työvoimaa. Eh, ja nyt kommentoin kaikkia niitä asioita, joista kommenttia minulta pyydettiin, mutta jos haluatte vielä tietää jotain, niin olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Eli saanko puhua kaksi minuuttia vai seitsemän minuuttia? Kaksi minuuttia olisi parempi, hyvä. Niin, en ehkä voi tässä käydä läpi, käydä läpi kaikkia kysymyksiä, mutta käsittelen niitä sitten erikseen. Darden Kristensen ja muut ottivat tässä esille pienten yritysten tilanteen ja mikroyritykset ja pk-yritykset. Niiden, aivan kuten niin sanottu, itse asiassa tällä hetkellä me rahoitamme mikroyrityksiä. On ollut paljon hakemuksia, eli tämä jo tapahtuu nyt. Ja Dardenin kommentin ymmärrän ja keskustelemme siitä. Sitten yhteisrahoitustaso. Tarkes puhui siitä, että tämä alue- ja työmarkkinoilla tilanne on ja että voida, nämä otetaan yksityiskohtaisesti tai yksilökohtaisesti huomioon. Tästä vielä keskustelemme. Sitten kiitos, että sain tukea tälle rahastolle Potacha ja hän, hän on tehnyt myöskin hyvää työtä. Olen erittäin tietoinen siitä. Jälleen kierrän minä puolen tätä raha on olemassa ja monet ihmiset ovat puhuneet tästä. Kun ajatellaan viljelijöitä, on hyvä mainita myöskin, että me voimme ottaa kotitaloudetkin mukaan tähän. Sellaiset, jotka ovat työskentelleet tiloilla jo samoissa olosuhteissa kuin muutkin. Cornelis puhui tästä sosiaalirahastokysymyksestä. Tämä on hyvä ja houkutteleva vaihtoehto yhdellä tasolla, mutta monilla muilla tasoilla ei. Olen kuullut paljon kommentteja eri ihmisiltä ja tästä keskustelemme vielä. Minun tunteeni on se, että emme ehkä pääse sopimukseen tästä, mutta kuitenkin en kuitenkaan vielä heitä tätä ihan poiskaan tätä ajatusta. Jotkut puhuivat korkeammasta yhteisrahoitustasosta ja niin edelleen yleisesti tai yleisistä asioista olen tutkinut tätä, jos ajatellaan hoitotukea ja niin edelleen. Tämä on jo osa rahastoa. Sitten Man puhui tästä vähemmistöstä, joka estää asian edistymisen. Ei tässä ole vain Saksa kyseessä, vaan tässä on monia maita, on joitakin pieniäkin maita, koska heidän mielestämme heidän mielestään osarahoitusosuus ei ole tarpeeksi korkealla, eli täs, tätä estetään monista syistä. Sitten tässä puhuttiin oikea-aikaisuudesta, tämä on erittäin tärkeä. Ja yksi asia, jonka olen tässä Selityksessä maininnutkin, on se, että jäsenvaltiot sitten rahoittavat, jos jäsenvaltiot ovat rahoitusvaikeuksissa, niin he voivat ehkä osallistua siten, että se maksaa heille vähemmän. Sitten nämä muut kommentit. Tässä todella tuli esille monia asioita. Komissio pyrkii. Niin, vielä ihan viimeiset kommentit. Kiitos komissiolle kommenteissa. Eli 25 000 euroa siitä todella käytetään tai käytän, koska olemme tämän myöntäneet tähän mennessä ja tässä pitää laskea ja katsoa, että kuinka paljon rahaa annetaan, mitä tähän mennessä on tapahtunut ja niin edelleen. 35 000 olisi yksinkertaisesti liikaa. Olen sitä mieltä, samaa mieltä tästä komission kanssa. Tämä kahden vuoden asia pitäisi myöskin selventää. Alun perin en sitä maininnut. Eli tämä on sellainen tilanne, että esimerkiksi jäsenvaltio hakee äh, globalisaatiorahaston tukea lokamarraskuussa tiettynä vuonna ja sitten monissa tapauksissa heti kun päästään kolmannelle tasolle, niin tämä tapahtuu seuraavana syyskuuna, eli sitten kun vuosi alkaa. Eli tällaisissa tilanteissa, kun seuraava mahdollinen vaihtoehto ö, tapahtuu, niin tässä voitaisiin katsoa, että miten voisimme hyödyntää ja käyttää tätä, tällaisia tilanteita hyväkseen. Mielelläni teen työtä varjoesittelijöiden kanssa tai muiden jäsenten kanssa, jotka haluavat vielä kommentoida tätä työtä. Niin, Euroopan komissio on puhunut pitkästi, mutta ei kuitenkaan ole ottanut huomioon tätä tämän järjestelmän globalisaatiorahaston pidentämistä vuodesta 2013 eteenpäin tästä puhutaan ja toivottavasti komissio todellakin tutkii tätä ehdotusta, joka minun mielestäni on erittäin tärkeä ja hyödyllinen. Niin, tältä pohjalta tarkistukset pitää jättää 9. heinäkuuta kello 12 mennessä. Sitten kohta yhdeksän esityslistalla. Eli tässä tutkitaan, käsitellään tarkistuksia, jotka liittyvät Morin Chartienin mietintöluonnokseen Euroopan sosiaalirahastojen asetuksen 1081-2006 kumoaminen. Morin on saanut tähän 425 tarkistusta. Niitä ei kaikkia tarvitse kommentoida, mutta olisi hyvä saada vain yleiskuva, josta sitten keskustellaan. Sopii puheenjohtaja. Ensin haluaisin rauhoittaa teitä puheenjohtaja. Uskon, että jossakin kohtaa te esitätte kysymyksen tästä työryhmästä, joka käsittelee Euroopan sosiaalirahastoa ESR. Ja tällä hetkellä mielestäni koko työllisyysvaliokunta saa tavallaan osinkoa tästä työhengestä ja yhteistyöstä, jota on kehittynyt kaikkien työryhmien jäsenten kesken kaikista poliittisista ryhmistä. Ja haluaisinkin heti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana mietinnön laati, mietintöä laatimassa varsin hyvässä yhteistyöhengessä ja näin jo varsin pitkän aikaa. Näin olemme voineet päästä paljon pidemmälle työssämme ja tätä kautta olemme voineet myös ymmärtää, mikä vastuu meille kuuluu suhteessa muihin Euroopan parlamentin valiokuntiin asiassa. Nopeasti, koska te sanoitte, näette, yli 420 tarkistusta on tehty eri poliittisista ryhmistä. Niin, puhun hiukan hengestä ja periaatteista, joita tässä haluamme noudattaa. Työperiaatteenamme on toisaalta säilyttää puiteteksti, ja Joranson kappaleisiin saada mukaan kaikki tarkistukset, jotka liittyvät siihen, miten toteutetaan ESRn toimintaa jotta tavallaan säilytetään tekstin puhtaus ja helppo toteutus. Toiseksi me haluamme säilyttää näkyvinä, selkeinä temaattiset objektiivit ja rahoitusprioriteetit, jotta säilytettäisiin jokaisen osan kokonaisuus, työ, liikkuvuus, työllisyys, elinikäinen koulutus, köyhdenvastainen to, toiminta ja hallinnollinen tehokkuus julkisella sektorilla. Kolmas periaatteemme on välttää sitä, että liian tarkkaan määrämme, jotta jää tiettyä marginaalia toteutukselle jäsenvaltioissa. Miksi? Siksi, että Euroopan sosiaalirahastohan voisi olla vieläkin enemmän käytetty kuin se tällä hetkellä on. Se voisi olla tehokkaampi ja meidän toimintaperiaatteenamme on vahvistaa sen käyttöä jäsenvaltiossa. Näiden periaatteiden jälkeen haluaisin tarttua niihin kohtiin, joista olemme samaa mieltä, mistä vielä keskustelemme, mistä olemme saaneet tarkistuksia ja mistä vielä tulemme tekemään kompromissitarkistuksia. Ensinnäkin 27 prosenttia ESRstä on yhdessä tänä aamuna otimme tämän kysymyksen esille ja mielestäni tämä näkyy varsin hyvin kaikissa tarkistuksista, kompromissitarkistuksistakin, joita haluamme saada aikaan. Sitten toinen asia. Tästä hiukan ehkä tullaan keskustelemaan, koska kaikki ryhmät eivät ole tätä samaa mieltä, mutta 20 prosenttia ESRstä, jotka käytetään köyden torjuntaan. Tämä näistä prosenttiosuuksista. Sitten toinen suuri akseli, miten suhtaudutaan makrotaloudelliseen edullisuuteen. Me emme nyt palaa tähän asiaan, olemme sitä kaikki samaa mieltä. Sitten kolmas kohta koskee temaattista temaattisiin kysymyksiin keskittymistä. Neljänneksi, siitä puhutaan alkuperäisessä tekstissä, me voisimme tämä lisätä kuuteen ja näin helpottaa toteutusta. Ja viides kohta otetaan mukaan nuoret, joilla ei ole pätevyyttä todist- koulutuksen jälkeen. Ja tietysti meidän pitää keskittyä tähän ryhmään. Sitten me lisäämme vielä tarkistuksiin työmarkkinaosapuolten mukaanoton samoista sy- syistä kuin globalisaatiorahaston yhteydessä, koska kollektiivinen työ kyllä lisää tehokkuutta myös jatkossa. Ja me toivomme myös, että voisimme korostaa tai liittää tähän tällaisen kollektiivisen vision työllisyyden kehittymisestä yritysten sisällä ja puhumme myös työ- valkansaajien koulutuksesta ja kehittymisestä. Tämä liittyy tietysti elinkäisen koulutukseen ja ihmisten pätevyyden parantamiseen. Sitten eri tarkistukset liittyvät juuri näihin tärkeisiin isoihin kysymyksiin. Puhuin periaatteista, puhuin pääaiheista, nyt vielä lyhyesti metodista ja aikataulusta. Aivan lyhyesti. Kun otetaan kaikkia näitä tarkistuksia, niin tältä pohjalta olemme jo ryhtyneet eilen pitkässä työistunnossa Mukana oli eri varjoesittelijät ja aloimme jo tarkastella näitä muutosesityksiä. Minä olen jo ehdottanut noin 60 kompromissia. Siis halusin ottaa selvää heidän kanssa voi asiasta ja nyt eri ryhmät voivat työstää näitä yhteneviä kohtia, jonka pohjalle voimme rakentaa tätä työtä eteenpäin. Ensi viikolla tiistai-aamuna 26 kesäkuuta tapaamme eri ryhmien edustajia kello yhdeksältä ja minä sitoudun siihen, että kerään tavallaan tai kokoan yhteen tuloksia eri poliittisista ryhmistä ja tämä oli sitten valmiina ensi viikon perjantai-aamuna niin, että varjoesittelijät voivat jälleen kerran uudestaan saada näitä kompromissitarkistuksia, jotta voimme uudestaan sitten työstää niitä vielä tiistaina ja keskiviikkona Strasbourgin viikolla, siis kolmas ja neljäs heinäkuuta. Ja näin sitten me kaikki yhdessä olemme samalla linjoilla ja toivottavasti mitään ryppyjä ei tule sitten äänestyksessä viides päivä. Ja toivon, että puheenjohtaja, näin voimme edetä nopeammin, koska kompromisseja on saatu aikaan näistä tarkistuksista. Todellakin haluan kiittää kaikkia työtovereitani, varjoesittelijöitä kaikista työryhmistä. Toivottavasti voimme jatkaa tässä samassa hengessä ja samalla tahtia aina äänestykseen saakka 5. heinäkuuta. So. Puis, euh, monsieur, monsieur Koslowski. Thank, thank you very much. Uh, first of all, I, I would... Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä uskomattomasta työstä. Valtaisa määrä tarkistuksia, kuten mainitsitte alustuksessanne. Mutta tavallaan tämä työryhmä, joka on tehnyt työtä koko vuoden ajan, on ollut hyvin hyödyllinen, koska meillä oli mahdollisuus mennä yksityiskohtiin, kuulla toistemme mielipiteitä, joten meidän ei tarvinnut aivan alusta aloittaa, kun ryhdyimme tarkastelemaan näitä tarkistuksia. Nyt pääongelmamme on se, että meillä on näin lyhyt määräaika. Jos haluaisimme äänestää 5. heinäkuuta saman aikaan, kun äänestämme myöskin yleistä puitteista, mikä on loogista, niin silloin meidän täytyy kiirehtiä ja meidän täytyy käsitellä kaikkia tarkistuksia niin, että alkuperäistekstille ei koidu enemmän haittaa kuin hyötyä alkuperäisteksti ja komission eh, luonnos olivat kummatkin erittäin hyviä ja meidän täytyy suojella tätä tekstiä monessa mielessä. Ja meillä on yhteisymmärrys tärkeimmistä kysymyksistä. En näe mitään ongelmia tässä asiassa. Me eh, olimme samaa mieltä makrotaloudellisista ehdoista, ja makrotalouden ja ISF-minimiosuuksista ja muista. Ja nyt eilen ryhdyimme käsittelemään kompromissitarkistuksia ja päähuolenaiheeni eilen, kun ryhdyimme keskustelemaan temaattisista tavoitteista, niin monet tarkistukset, niissä yritetään näitä tavoitteita hienosäätää, ottaa niihin enemmän aspekteja mukaan, niin saattaisivat kaventaa näitä tavoitteita ja kaventaa jäsenvaltioiden vapautta kehittää sellaisia tavoitteita, jotka ovat niille parhaita. Joten meidän täytyy olla varovaisia tämän kanssa. Ei saisi liikaa luoda epätasapainoa näissä temaattisissa tavoitteissa, koska jäsenvaltioiden täytyy valita neljä tai saattaisimme hyväksyä myös kuusi tällaista temaattista tavoitetta, joita ne pitävät kaikkein tärkeimpinä. Olemme myös aivan alusta nähneet, että joidenkin temaattisten tavoitteiden löytäminen, valitseminen on myös hyvin tärkeää ja on tärkeää puitesopimuksessa keskustella, kuinka pitkälti eh, tämä vastaa kansallisia uudistusohjelmia, työllisyysstrategiaa ja niin poispäin, ja katsoa, miten EUn määrärahat, EUn rahastot eh, edistävät kansallisia strategioita ja uudistusohjelmia, jos halutaan, että määrärahoja käytetään tehokkaasti, niin on tärkeää selvittää näiden välineiden välinen suhde tai näiden alojen välinen suhde. Me yritimme nopeuttaa työtämme, kuten esittelijä sanoi. Meillä on nyt sitten kaksi kokousta, jossa sovimme yksityiskohdista ja sitten teemme kompromissitarkistuksia. Uskon, että voimme saada aikaan sellaisia tarkistuksia, jotka saavat suuren tuen suurimmalta osalta ryhmiä, ei ehkä kaikilta. Pani Na e, Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää. Hän on tehnyt, saanut aikaiseksi erinomaisen tekstin ja Siinä on ollut hyvin kiinnostavia kantoja ja hyviä ehdotuksia. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Nämä ovat myöskin minun tarkistuksissani tuotu esille. Meidän pitää koordinoida paremmin näitä eri välineitä. Meidän pitää todellakin pyrkiä saman selkeät linjat joka jakavat nämä Erasmus kaikille tai eh, EDF tai muut välineet, että meillä ei pitäisi olla päällekkäistä työtä ja pitäisi luoda synergiaetuja. Sosiaalirahasto pitäisi kohdentaa tavoitteisiin eikä menettelyihin ja siksi se, mitä komissio ehdotti, eli että yksinkertaistettaisiin tätä järjestelmää. Tämä on hyvin kiinnostava ehdotus, koska kun ajatellaan näitä menettelyjä, joilla voidaan yksinkertaistaa, ne pitäisi hyväksyä. Jäsenvaltioiden pitäisi todellakin välttää näiden menettelyiden monimutkaistamista. Kiitoksia. Puhun Nadia Nadian puolesta hän ei ikävä kyllä pysty osallistumaan kokoukseen. Ensin Nadia on vakuuttunut siitä, että varsin hyvien keskustelujen jälkeen eilisen varjokokouksen esittelyiden kokouksen jälkeen suuri osa kompromissiluonnoksista on varsin hyviä. Tarkistukset kuluttavat näkyvyyttä ja tehokkuutta. ESR ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Hän haluaisi korostaa, että sen lisäksi, että on kansalaisjärjestöt ja työmarkkinosapuolet mukana, myös kansa- paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat mukana ja muut tahot enemmänkin. Ei vain työpanokysymyksissä, vaan myös valvonnassa ja e, arvioinnissa ESRn kohdalla hän on sitä myös, myös sitä mieltä, että pitäisi mainita asetuksessa myös turvapaikanhakijat. Sitten huonossa asemassa olevat ryhmät, kuten turvapaikanhakijat, heille pitäisi antaa mahdollisuus saada tukea ESRstä. Lisäksi Nadia haluaisi kiittää esittelijää mietinnöstä ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Äh, Monsieur Thomas Mann, puis Madame Ja, vielen Dank. mich, dass... Niin, paljon kiitoksia. Olen iloinen, että myös tässä mietinnössä on löydetty yhtäläisyyksiä, joita tuemme. Tämä on erittäin hyvä mietintö ja kompromissi halukkuutesi on tunnettua. Varmasti lopuksi saamme aikaan hyviä tuloksia. Ja mielestäni tärkeää on se, että Euroopan sosiaalirahasto on kaikista ongelmista huolimatta menestystarina – kollegoilla aivan sama eh, tilanne. He saavat paljon valituksia siitä, miksi sosiaalirahasto ei ole yksinkertaisempi, nopeampi, miksi määrärahoja ei saada nopeammin. Eh, kyllä tämä on ihan perusteltua. Mukavaa olisi, jos meillä olisi vielä enemmän määrärahoja, voisimme tukea hankkeita vielä pidempään, mutta se ei onnistu järkevien kompromissien teko täällä kyllä onnistuu ja Euroopan sosiaalirahasto on esimerkki siitä, että meillä on eurooppalaista lisäarvoa. Kaikki eivät ole sitä vielä tajunneet, mutta kyllä me siinä onnistumme, että välitämme tämän tiedon heille ja saavutamme tavoiteryhmän paljon paremmin kuin muilla ohjelmilla. Haluaisin Elisabetille ainoastaan esittää yhden kysymyksen. Minä olen tehnyt joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät massaurheiluun. Tämä liittyy siihen, että esimerkiksi jalkapallo, mm, maailman mestar, jalkapallon mestaruuskisoissakin tämän näkee, että, ähm, että äh, vain näitä huippuurheilijoita tuetaan kovin paljon, mutta siis ihan äh, tavallisten ihmisten äh, urheilu meidän täytyy tukea myös massaurheilua ja ottaa sen mukaan ESFn sosiaalirahastoon. Olen tehnyt muutamia tarkistuksia kollegojen kanssa. voitaisiinko tätä tukea, että se otettaisiin mukaan tämän, koska on paljon ihmisiä, jotka eivät sitten pääse mukaan, jotka aina unohdetaan. On paljon, joilla ei ole muita vaihtoehtoja saadakseen tukea. Olisiko tämä mahdollisuus laajentaa sosiaalirahastoa tähän suuntaan. Merci. Madame McIntyre, si vous voulez bien. Kiitos sitten McIntyre. Thank you. Kiitos. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää Moran Chartieria erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Nämä tuki ja yhteistyö varjoesittelyiden kanssa on toiminut erittäin hyvin. On hienoa työskennellä yhdessä. Ja sitten toisekseen haluaisin sanoa, että me todella tuemme sosiaalirahasta. Olen nähnyt esimerkkejä omalla alueellani ja siellä todella yritetään saada nuoria erityisesti työhön. Ja haluaisin ottaa kaksi huolenaihetta tässä esille. Ensinnäkin se, että emme tee päällekkäistä työtä, eli asiat, jotka rahoitetaan muualta Esimerkiksi kulttuuri olisi yksi asia. Sitä rahoitetaan ja se on osa kult-valiokunnan tehtäviä, eli tätä pitäisi välttää tätä päällekkäistä työtä. Ja tuen sitä, mitä edellinen puhuja sanoi, eli se, että tarvitaan yksinkertaistamista, erityisesti komission tekstissä. Eilen me keskustelimme luetteloista, joita pitää ottaa huomioon, ja vaikeus tässä on se, että sitten sieltä jää jotakin pois. Tämä pitäisi pitää yksinkertaisena. Sitten pieni selitys niistä tarkistuksista, joita itse olen laatinut erityisesti artikla 2.1 ja sitten kohdasta 31 c, eli me ehdotimme sitä, että tästä poistettaisiin jotakin ja haluaisin sanoa, että me todella tuemme näitä tavoitteita, sosiaalinen osallistaminen ja köyhyyden torjunta, mutta me näemme ne tuloksena, emmekä niinkään rahaston alkuperäisenä tavoitteena. Eli tämän tavoitte pitää yhdistää työmarkkinoihin ja sitten tuloksena siitä, mitä teemme, koulutus ja niin edelleen, me sitten edistämme sosiaalista osallistamista ja köyhyyden torjuntaa. Mutta meidän pitäisi todella pitää oikeusperusta tässä sel- selvänä. Eli tässä halutaan vain, halusin vain selvittää, että mikä meidän ajatuksemme taustalla tässä on. Ja muut tavoitteet, jotka liittyvät sosiaalirahastoon, niin vaikuttavat näihin tavoitteisiin. Ja siksi meidän pitäisi tutkia tätä horisontaalisemmin. Sitten kaksi ihan nopeaa erityistä kommentteja. Meillä on teksti, jossa puhutaan tasa-arvoisesta palkasta. On erittäin tärkeää, että missä tämä onkin. Me puhumme aina tasa-arvoisesta palkasta, tasa-arvoisesta työstä ja tämä liittyy toiseenkin mietintöön, jota käsittelemme tänä päivänä. Eli jos ajatellaan tasa-arvoista palkkaa miehille tai naisille, sitä ei, sitä ei voida, emme voi tukea. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa huomioon, on turvapaikanhakijoiden asema. On ero niiden välillä, joille on annettu turvapaikka ja niiden hakijoiden välille, jotka eivät vielä ole saaneet turvapaikkaa. Ja olen siltä mieltä, että meidän pitää tukea niitä, jotka ovat saaneet turvapaikan, mutta turvapaikanhakijat on vaikea termi meille yleisellä tasolla. Kiitos esittelijä. Voisitteko puhua hyvin lyhyesti? Ensin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän panoksestaan mietintöön. Panin merkille näitä kommenttejanne. Olen tietoinen siitä, että meidän täytyy löytää sellaisia ilmaisuja, joka sopii mahdollisimman suurelle määrälle ryhmiä ja näin voidaan myös ottaa esille näitä asioita, joita on tullut esiin. Me olemme varsin valppaita sen suhteen, että Euroopan sosiaalirahasto identifioidaan ammatilliseen integraatioon. Ymmärrän kyllä, että ammatillinen integraatio liittyy tietysti myös sosiaalisen integraation ja sosiaalimaanin kysymykset jo kävi selväksi, että silloin kun tämä palvelee ammattikehitystä, niin silloin voi olla sellaista liikkumavaraa, että voidaan sitten vähän laajentakin ohjelmia, mutta siltikin edelleen puhutaan ammattihenkilöistä. Sitten vielä yksi asia, jonka en ole vielä puhunut. Meidän pitäisi ottaa mukaan lausunnot tähän työhömme. Näin tullaan tekemäänkin tietysti ja välitän sitten tietoa muille työryhmissä, jotta hekin voivat työstää näitä kysymyksiä omissa ryhmissään, poliittisissa ryhmissään. Ja koska olemme edenneet näin nopeasti, niin pystymme varmasti jatkamaan viides päivä. Komission tekstihän jo oli erittäin kiinnostava, myönteinen, hyvä pohja työlle ja eri ihmisten työn johdosta. Haluaisin kiittää kaikkia ja me varmasti voimme vielä nopeuttaa työtämme, niin kuin te sanottekin. Niin, meillä ei ole aikaa enää keskustella uudelleen näistä kompromissitarkistuksista. Muutkin valiokunnan jäsenet voivat olla kiinnostuneita näistä kompromissitarkistuksista, eli olisi hyvä, että meillä olisi joku päivämäärä, koska nämä tarkistukset saadaan kollegojen käyttöön. Voisitteko sanoa tästä jotakin? Puheenjohtaja. Tässä on me, siis nyt va- varjoesittelijät tekevät työtä jokaisessa poliittisessa ryhmässä näistä kompromissitarkistuksista ja me sitten keräämme ne, koomme ne yhteen koko ajan menee yhteen tiistaina tai keskiviikkona, jos tarvitaan joku lisäkokous. Eli ensi viikolla meillä on siis viikon lopulla nämä kompromissitarkistukset. Kannestelen saa ensi viikon perjantaina. Eli perjantaina meillä siis on kompromissitarkistukset. Niin kun, jos vielä lisätarkistuksia tehdään, niin tehdään sitten tiistaina keskiviikkona. Mutta loppuun asti neuvotellaan. Mais Perjantai-aamuna minä eilen sitouduin jo tähän asiaan, kun olin kollegoiden kanssa kokouksessa perjantai 29. päivä. Niin. Vous, le, le 29, m'excuse de... Eli 29. päivä, niin pahoillani nyt tästä, mutta 29. päivä te lähetätte kompromissitarkistukset, tai me lähetämme teille, ja sitten työstätte, työstätte niitä varjoistelijan kanssa. Joo, ne tarkistetut kompromissit, koska eilen ojaltimme 5 juillet. Eli 29. kesäkuuta viiva 5. heinäkuuta voimme sitten vielä tutkia näitä tar- kompromissitarkistuksia. Niin, koska käytämme nyt nopeutettua menettelyä, meidän pitää olla todellakin avoimia tässä menettelyssä. Eli 5. heinäkuuta sitten käsittelemme tätä sitten vielä huomio. Tässä on Kosakin mietintö. 25 prosenttia tämä kysymys on otettu tässä esille. No niin, olemme nyt käsitelleet tämän kohdan ja sitten annan puheenvuoron Bulanille, liittyen Euroopan unionin yleisen talousarvion varanhoitovuodeksi 2013 kaikki pääluokat. La présidente, je vais essayer de faire vite. Euh, nopeasti, kello on paljon. Tässä on kyse siitä, että annetaan lausunto budjettiasian valiokunnalle tavaran talousarvosta 2013 koskien työllisyyskysymyksiä. Sitten kun komissiolta saatu kanta, minä olen tyytyväinen siihen, että on lisätty määrärahoja koskien pk-yrityksiä, nuorten työllisyyttä, elinikäistä koulutusta kriisitilanteessa. Tämähän onkin välttämätöntä olla lisätä talous, talousarviota. Sen ei pidä edustaa tiukkia säästöjä, vaan kasvua edistävä sen pitäisi olla. ESRn budjetti on myös nostettu ja 22 miljardia, joita käytetty, olisi hyvä, että käyttäisiin ei vain alkuperäisiin maihin, vaan kaikissa valtioissa, jotka haluaisivat parantaa nuorisotyöllisyyttä ja harjoittaa nopeasti politiikkaa tällaisella Olen pahoillani siitä, että progressin budjettia ei ole nostettu, vaan sitä on laskettu 5,3 miljoonaa olisi ollut parempi sitä kyllä nostaa tätä talousarviota. On kahtaa yhtä valmistelua vaihetta, kahta pilottihanketta, jotta voidaan saada aikaan sosiaalista kohesiota ja lähentymistä. Pitäisi tukea siis ma- maahanmuuttajia, lähetettyjä työntekijöitä ja myös kodittomia. Olen myös korostanut sitä, että täytyy auttaa saada maksumäärän sitoumuksia kansalaisuuskysymykselle 2013 vuonnahan edistetään liikkunnan, liikkumisen vapautta Tämäkin edistää työllisyyttä ja liikkuvuutta työllisyyden hyväksi. Sitten puhutaan myös nuorisosta liikkeessä. Sama aihepiiri tässäkin. Tässä pääkommentit asiasta ja odotan nyt, että neuvosto ottaa kantaa asiaan heinäkuun puolessa välissä. Öö, niin, jos kaikki menee hyvin, sitten Tarden. Merci, madame la présidente. Tout d'abord... Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä meidän työmme liittyen budjettiin. Olen tässä samalla linjalla valmistelijan kanssa, mutta muutama kommentti. Ensinnäkin se, että lisätään maksusitoumusmäärärahoja. Tässä otetaan se hyvin, otamme sen hyvin vastaan, mutta pitää myös pohtia näitä tarpeita. Esimerkiksi budjettivaliokunnan työssä on todettu, että neuvosto yleensä vähentää näitä määrärahoja. Ja sitten nämä laskut eh, laskevat loppuvaiheessa, joten meidän pitäisi tässä todella olla varovaisia. Sitten toinen kommentti maksumäärärahojen nostu liittyen globalisaatiorahasta. Tästä juuri keskusteltiin. Ja on tärkeää, olen vakuuttunut siitä, että tässä pidet todella lisätään niitä tahoja, jotka tarvivat näitä määrärahoja, mutta sitten meillä on myös vastustajia tälle globalisaatiorahastolle. rahastolle. Tästä juurikin muistutettiin Sitten nämä pilottihankkeet ja valmistelutoimet. Haluaisin lisätä tähän joitakin asioita, joita valmistelija otti esimerkiksi. Eli tämä työntekijöiden osuuden nostaminen esille, tämä liittyy näihin uudelleen, tai rakenteiden uudelleen muokkaamiseen. Sosiaalinen osallistaminen, tämä on otettu jo esille Eli tässä pitäisi olla tietyt minimi tasot. Eli olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että pitää vahvistaa tässä alustelu- tai alkuvaiheessa, valmisteluvaiheessa, tai ottaa nuorten asema huomioon erityisesti. Kiitos. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Ei Eli sitten esittelee puheenvuoro. Madame la Présidente, j'ai pas grand chose à rajouter. Puheenjohtaja ei ole paljon lisättävää, paitsi että ilmeisesti mitään suuria ongelmia ei tule kompromissien tielle tästä aiheesta erittäin kiireellisessä äh, urgentissa tilanteessa, kun ajatellaan velkakriisiä ja työllisyyden merkitystä. Ja toivottavasti Myös neuvosto suhtautuu sitten myönteisesti samoin valiokunta. Hienoa, aivan kuten sanoitte. Tarkistusten jättämisen määrä, aika katsotaan sitten sen mukaisesti, että mitä saadaan neuvoston teksti, eli ehkä heinäkuun puolessa välissä. Tämä on aina ongelma, joka liittyy näihin budjettikeskusteluihin. 21. päivä kello 12. Voisi olla hyvä aika, että kollegat voivat pitää lomaakin ja katsotaan sitten, miten saamme nämä työstettyä ja sitten ehkä 6. syyskuuta näistä äänestetään. Sitten viimeinen kohta esityslistalla annan puheenvuoron Maneskulle. Hän voi esitellä lausuntoluonnoksen, joka on sisämarkkinavaliokunnalle liittyen vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Eli olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame le Chair. Madame Chair. Uh, am să încerc să, să fiu cât mai uh, cât mai uh, concisă. Uh, așa cum... Yritän olla mahdollisimman ähm, lyhytsanainen. Me olemme nähneet, että viime vuosina parlamentissa on täytynyt parattaa julkisten hankinnoiden direktiivejä ja sen jälkeen kun näimme komission analyysin ja viimeisimmän tilintarkastuskertomuksen, Ja siksi minä olen eh, kokousten järjestämisen jälkeen ja sen jälkeen, kun olen kuullut sidosryhmiä, jättänyt 35 tarkistusta tähän ehdotukseen, jonka löydätte edestänne tämä luonnoksen. Ja tämä korostaa sitä, että julkiset hankinnat todella edustavat yhtä niistä välineistä, jotka voidaan parhaiten hyödyntää 2020 tavoitteiden saavuttamiseen ja tämä voidaan tehdä parantamalla eh, liiketoimintaympäristöä, rohkaisemalla innovointia ja rohkaisemalla vihreiden hankintojen tekemiseen ja tällä tavoin voimme päästä vähähiilisen talouteen ja malliin, jossa käytetään vain vähän energiaa. Julkis julkisten hankintojen ohjelman tulisi käyttää julkisia määrärahoja mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja tällaisten hankintojen, hankintakilpailujen pitäisi olla avoimia koko Euroopan unionissa, erityisesti nyt talouskriisin aikana. Julkiset hankinnat ovat avainväline ja niillä on tärkeä rooli myöskin sitä kautta, että ne luovat uusia kestäviä työpaikkoja. Ne luovat hyvät työolosuhteet ja edistävät innovointia yrityksissä ja auttavat pk-yrityksiä. Ja ne voivat myös edistää äm, huonompi osaisten väestöryhmien työllistymistä ne myös pitävät yllä korkeatasoista työllistymistä, voivat luoda tasa-arvoisia, mahdollista syrjinnävastaisuutta ja syrjäytymistä. Joten tämän direktiivin uudistus on tärkeä asia, kun on kyse julkisten hankintojen toteuttamisesta investoimalla todelliseen reaalitalouteen – ja tällä tavoin voimme päästä ulos kriisistä. Kustannukset, jotka syntyvät yrityksissä tämän hankintamenettelyn kautta, niitä on yritettävä leikata ja huomaatte, että tarkistukset, jotka minä olen jättänyt, olemme yrittäneet vähentää osallistumiskustannuksia. Meidän on keskityttävä tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Meidän on autettava näitä yrityksiä, jotta ne olisivat asemassa, jos ne voisivat luoda uusia työpaikkoja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission ehdotuksen, joka sisältää uusia innovatiivisia ajatuksia tämän hankintadirektiivin uudistamiseksi. Ja tämä tarkistus tai muutos, jonka me yritämme saada aikaan nyt, siinä on löytävä tasapaino toisaalta sääntöjen yksinkertaistamisen välillä ja toisaalta sen välillä, että meillä on kunnolliset menettelyt käytössä, jotta tiedämme, miten tällainen sopimus myönnetään. Niiden täytyy olla innovatiivisia ja kestäviä. Ja tarkoituksena myös kannustaa pekoyrityksiä osallistumaan. Ja julkisilla hankinnoilla tulisi olla tärkeämpi rooli – siinä, että ne rohkaisevat pk-yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja, jotka ovat kestäviä ja korkealaatuisia. Odotan kovasti kollegojen kommentteja ja heidän tarkistuksiaan tähän direktiiviin ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja saada aikaan hyvä lausunnon. Kiitoksia puheenjohtaja. François Castexin puolesta, joka ikävä kyllä ei voi olla läsnä tänä aamuna. Täytyy sanoa, että meidän ryhmällemme tämä on tärkeä asiakokonaisuus, koska tässä puhutaan veden käytöstä, energiasta, liikenteestä, postipalveluista. Ne kaikki ovat tekijöitä, jotka ovat osa elämänlaatua miljoonien henkilöiden kohdalla. Ne ovat vähän perus, tarpe, tarvekysymyksiä. Näin ollen me emme ole vielä käyneet läpi kaikkia tarkistuksia, joita Esteri on tehnyt, mutta todennäköisesti teemme itse tarkistuksia, koska mitä tulee kilpailu, kilpailun tehokkuuteen, pk-yritykseen, nämä kaikki ovat tavoitteita, jotka mekin jaamme, mutta meistä täytyisi puhua myös oikeudenmukaisuudesta. Se pitää ottaa huomioon tässä lausunnossa, jotta nämä peruselementit elämässä äh, toteutuvat laatu- ja tehokkuusperiaatteiden pohjalta. Ja julkisten yritysten kohdalla on hyvä. Tätähän liittyy tietysti osaista edullisuutta, erityisesti kun on kysymys tämän tyyppisistä asioista. Eikä pitäisi ottaa huomioon vain hintaa tekijänä silloin, kun anneta niitä vastuita yrityksille, vaan jos saadaan enemmän laatua, suurempaa oikeudenmukaisuutta näissä elintärkeissä peruskysymyksissä. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Äh, ähm, niin, vielä yleinen huomio. Komissio kiittää valiokuntaa tästä lausunnosta. Olemme samaa mieltä valmistelijan kanssa liittyen näihin tarpeisiin, että meillä pitää olla hyvä tasapaino sen välillä, että pitäisi edistää 2020 agendan tavoitteita, eli parempi ympäristön suojelu ja innovaatiot ja niin edelleen. Ja toisaalta pitäisi yksinkertaistaa sääntöjä, jotta emme loisi suhteetonta hallinnollista taakkaa talouden toimijalle, erityisesti pk-yritykselle. Lisäksi meidän pitää muistaa se, että tarvitaan, on käytettävä selviä konsepteja, jotta meillä ei tule mitään soveltamista tai tulkintavaikeuksia. Eli pitää muistaa aina nämä su- sopimuksen periaatteet, avoimuus ja syrjimättömyyden periaate. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Sitten esittelijälle, valmistelijalle puheenvuoro. Kiitoksia ja kiitän kollegoja heidän puheenvuoroistaan. Kuten sanoin, odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa tämän lausunnon parissa ja haluaisin osoittaa teille, että otan kyllä huomioon kaikenlaiset mielipiteet, yhteiskunnallinen tasa-arvo, tasapaino eri periaatteiden välillä, 2020 strategia toisaalta, toisaalta tehokkuus. Ja uskon, että pystymme saamaan aikaan erittäin hyvän loppuasiakirjan. Kiitoksia. Parfait. Eh bien, alors... Hienoa. No niin, olemme sitten päättäneet tämäkin asian käsittelyn. Ja 4. heinäkuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika, jotta sitten voimme nämä tutkia tai käsitellä ennen 6.9. Olemme lopettaneet tämän aamun osalta työt ja tavaamme uudelleen kello 15. Ja sitten kollegani tässä johtaa töitä ja erittäin hyvää lounastaikoa teille.